Good afternoon, ladies and gentlemen, dear colleagues. Hyvää iltapäivää, hyvät kollegat. Aloitamme kokouksen. Täällä on enemmän kieliä kuin parlamentin jäseniä nyt käytettävissä. No, tämän maanantai-iltapäivä. Ja tehän tiedätte, että monille kollegoille matkustaminen tänne ei ole niin yksinkertaista. Eli niin kuin aikaisemmissakin kuulemisissa, kollegoita vielä tulee paikalle myöhemmin. Eli tervetuloa. Kaksi lyhyttä huomiota. Ensinnäkin kielistä jo totesinkin. Ja sitten kokousasiakirjat. Ne on toimitettu teille. Ja koko kuulemistilaisuus on kuultavissa Europarle nettisivuilta Onko esityslista luonnokseen mitään huomautettavaa? Ei ole, eli se voidaan hyväksyä. Kohta kaksi. Puheenjohtajan ilmoitukset. Teille on toimitettu pöytäkirjat. Niihinkään ei ole ilmeisesti mitään huomautettavaa, eli sitten kohta kolme. Julkinen kuulemistilaisuus aiheesta rahanpesun ja veronkierron torjunta Kuka varmistaa sääntöjen noudattamisen ja valvoo niiden täytäntöönpanoa? Tämä on siis kuulemisen aihe tässä ensimmäisessä puoliskossa. Tässä kuulemisessa on kaksi osiota. Ensin kuulemme eurooppalaisia viranomaisia – ja täällä on paikalla Giovanni Kessler, joka on Euroopan petosten torjuntaviraston pääjohtaja. Tervetuloa. Sitten Simon Rionde, joka edustaa Europolia ja FIU.net tahoa, joka on myöskin osa Europolia. Tervetuloa. Ja sitten Klaus Mayer Kabri, joka on Eurojustin kollegion saksalainen jäsen. Eli Tervetuloa. Ennen kuin aloitamme, esitän vielä kolme huomiota. Tänään on neljäs kuulemisemme. Prosessi on kesken, emme ole vielä lyöneet kantaamme lukkoon. Ja nyt valmistelemme kokousta, jossa valmistellaan ensimmäinen työasiakirja – Olemme keskustelleet jo kansainvälisistä normeista. Ja tänään pyrimme sitten paremmin ymmärtämään, mikä on eri valvontaviranomaisten rooli EUn alueella, myöskin mitä tulee rahanpesuun ja petosten, veropetosten torjuntaan. Ja sitten haluamme katsoa, millaiset toimet ovat tarpeen, jotta kolmas ja neljäs rahanpesudirektiivi ja muut voidaan paremmin ottaa osaksi kansallista lainsäädäntöä. Nyt kun meillä on kokemuksia näistä Panama-papereista. Ja sitten vielä me saamme ehdotuksia omaan työhömme sitten päätelmien muodossa kokouksen päätteeksi. Eli meillä on kaksi paneelia. Ensimmäisessä paneelissa on EUn toimielinten edustajia ja sitten toisessa paneelissa käsitellään sitten näitä ongelmia kansallisesta näkökulmasta ja meillä on kansallisten viranomaisten edustajia täällä. Mutta vielä muutama etukäteishuomio. Meillä on täällä Financial Action Task Force, FATF. Heidät on kutsuttu paikalle ja se on hallitusten välinen elin, joka on myöskin komissio, komissio on myöskin siinä mukana. Ja siinä katsotaan, miten rahanpesun torjunta on toiminut ja miten terrorismia on rahoitettu ympäri maailmaa. Tähän mennessä kukaan ei ollut valmis tulemaan kuulemisemme ja siksi viime viikolla olin yhteydessä näiden järjestöjen puheenjohtajiin ja pyysin, että sieltä saataisiin joku yhteen seuraavaan kuulemistilaisuuteemme. Tämä on siksikin tärkeää, että erityisesti komissio monissa ehdotuksissaan on viitannut juuri tämän työryhmän aikaansaannoksiin. Ja sitten tänne on kutsuttu Ruotsin rahoitusvalvoja. He ovat mukana näissä kuulemisissa ja olemme saaneet kuulla, että Ruotsin rahoitustarkastus on Ruotsin parlamentissa käynnistänyt oman tutkimuksensa ja se haluaa ensin tarkastella tätä Ruotsin tutkimusta ja saada sen päätökseen. Ja sitten se toimittaa meille tietoja. Ja meille sanottiin, että he eivät voi toimittaa meille tietoja Euroopan parlamenttiin sen enempää kuin Ruotsin omaan parlamenttiin. Ja sitten olimme yhteydessä myöskin Tanskan veroviranomaisiin 29. syyskuuta. He saivat sitten CDn, jossa oli tietoja 500-600 tanskalaisesta veromaksajasta. Se oli myyty noin 800 000 eurolla. Ja hekin nyt ovat käynnistäneet oman tutkimuksensa näistä henkilöistä. Ja tanskalaisetkin ovat todenneet, että he eivät voi tulla tänne ennen kuin tämä prosessi on pidemmällä Tanskassa. Eli tässä nyt näette, että Olemme yrittäneet saada muitakin tahoja tähän kuulemiseen. Ja toivottavasti se myöhemmin sitten onnistuu. No niin, sitten vielä toivotan tervetulleeksi kolme ensimmäistä vierastamme, jotka ovat meille tuttuja. Giovanni Kessler, eli Olafin pääjohtaja vuodesta 2011. Kessler on ollut juristina Italiassa – ja syyttäjä ennen kuin hänet kutsuttiin Olafiin. Hän on tuttu täällä parlamentissa, koska olemme käyneet monta kertaa keskusteluita hänen kanssaan. Ja sitten Simon Rionde. Hän on Ranskasta. Hän edustaa Europolia. Ja sitten Klaus McHavoy, joka on Eurojustin kollegion saksalainen jäsen. Eli on sovittu seuraavista säännöistä. Jäsenet äh, tai vieraamme ovat saaneet kysymyksiä, joihin he ovat vastanneet. Perjantainahan Belgiassa oli juhlapäivä ja siksi tämä nyt hiukan on kestänyt. Meillä on varattu 10 minuuttia aikaa kullekin alustukselle ja sen jälkeen sitten valiokunnan jäsenten kanssa meillä on viiden minuutin kysymys Ja nyt pyytäisin, että Kessler ottaa ensimmäisen puheenvuoron. Olkaa hyvä. Eh, kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisat jäsenet, kiitoksia tästä kutsusta Euroopan parlamenttiin ja tähän julkisen kuulumistilaisuuteen Haluaisin sanoa muutaman sanan Olafin työstä ja siitä, mitä se on jo tehnyt näiden Panama-papereiden parissa. Lisäksi muutama sana poliittisesta etenemistavastamme. Kuten tiedätte, Olaf tutkii petoksia ja epäsäännönmukaisuuksia, jotka vaikuttavat Euroopan unionin taloudellisiin etuihin, kuten myöskin vakava Euroopan toimielinten vakavia virheitä ja meillä on myös mandaatti olla mukana tällä tavalla muokkaamassa EU-politiikkaa petosten vastustamisessa. Kun tätä tutkimustoimivaltaa me käytämme, yleisesti ottaen käytämme myös kaikkia avoimia tietolähteitä, jotka ovat saatavillamme. Viime vuosina olemme myös investoineet aika paljon, kun olemme pyrkineet hankkimaan nykyaikaisia työkaluja, joiden avulla analysoidaan ja prosessoidaan avoimista lähteistä tulevia tietoja. Eli kun Panama-paperit julkaistaan, julkaistiin, Olafin äh, analysoijat hyvin nopeasti ymmärsivät, että sieltä saattaisi saada hyviä johtolaatinkoja, kun petoksia ja väärinkäytöksiä vastaan pyritään taistelemaan. Näin 9.5.2016 heti kun kun nämä Panama-tiedot tuota, tutkivien journalistien liitolta saatiin julkisiksi, niin latasimme tiedoston, jossa oli 430 000 nimeä yritysten tai henkilöiden, yksityishenkilöiden nimeä. Se mitä sitten teimme oli, tarkistimme, että oliko seuraavat kolme luokitusta liitetty offshore-yrityksiin, jotka Panama-papereissa paljastettiin. Meillä on kolme eri luokitusta. Ensimmäinen niistä on henkilökunta ja EU-toimielinten henkilökunta, ja jäsenet. Lisäksi tutkimme sitten niitä, jotka tarjoavat palveluita tai hyödyntävät EU-rahoitusta. Äh, ja kolmanneksi <coughs> henkilöitä, jotka ovat olleet jo mukana Olafin käynnissä olevissa tai suljetuissa tutkimuksissa. Otan tarkemmin esille nämä kolme luokitusta. Se, mitä olemme tehneet, on että olemme tarkistaneet, onko näissä 430 000 yrityksen tai yksityishenkilön nimessä, jotka saimme Panama-papereiden kautta tietoomme, oliko niissä joku näistä kolmesta luokasta mainittuna, jonka olemme esittäneet. Eli olemme tarkastaneet että oliko siinä sellaisia nimiä EUn toimielinten henkilökuntaakin oli minkälaisia jäseniä, minkälaisia, minkälaista henkilökuntaa olemme omaan järjestelmäämme syöttäneet EU-henkilökunnan nimet, ne jotka olivat ähm, vanhempia virkamiehiä tai johtavassa asemassa olevia virkamiehiä ja pääjohtajien nimet sisällytettiin. Kaikkien virastojen pääjohtajat, kaikkien parlamentaarikkojen nimet. 810 muuten. Tiedän, että teitä on vähemmän, mutta vuosien kuluessa muutoksia on tapahtunut. Eli ihan julkisesti käytössä olevaa tietoa. Ja sitten olemme myös sisällyttäneet tähän henkilökuntaluokkia, niiden, jotka ovat, joita pidetään riskiryhminä, joihin sovellettavissa oleva säännöstelykehys kohdistuu, jolla on erityisen tärkeät tehtävät. Esimerkiksi budjetin hallinnoijat, julkisten tarjouskilpailujen hallinnoijat, tarkastajat, kaikki tällaiset nimet syötettiin järjestelmään meidän toimestamme ja tarkistimme, oliko niistä yksikään näiden 430 000 joukossa. Toinen tietoluokka, jonka koostimme, koski asiantuntijoita, jotka tarjoavat palveluita EU-hankkeisiin ja kuten totesin, henkilöt ja yksiköt, jotka ovat olleet Olafin joko suljettujen tai käynnissä olevien tutkimusten kohteena. Tavoitteena oli paljastaa kaikki EU-budjettiin tai vakava väärinkäytökset EUn henkilökunnan jäsenten tai henkilökunnan toimesta kuten myöskin katsoa, millä tavalla Euroopan komission ohjelmat on äh, hyödynnetty ja tavoitteena oli korjata mahdolliset väärinkäytökset. Kaiken kaikkiaan Olaf on tarkastellut noin 40 000 henkilöä yritystä, jotka kuuluvat näihin kolmeen edellä mainittuun luokkaan. Yli 50 prosenttia näistä 40 000 nimestä tai henkilöstä tai yksiköstä kuuluu yhteen näistä kolmesta luokasta, jotka ovat jo mukana e, Olaf-tutkimuksessa. Olisimme voineet saada myös lisätietoa, relevanttia tietoa omiin käynnissä oleviin tutkimuksiimme. Eli olemme tarkastaneet, onko näissä 430 nimessä yhtään niitä nämä 40 000 henkilöä tai yritystä, miltei 50 prosenttia niistä, olivat jo Olafin tutkimusten kohteena. Helppoa tämä ei ole ollut, eikä yksinkertaista. Ensimmäistä kymmenen päivää meni tiedon putsaukseen, sillä tarkoitetaan sitä, että anal- ne, jotka tietoja analysoivat, korjasivat kaikki epäjohdonmukaisuudet esimerkiksi kyrillisestä aakkosista latinalaisiin aakkosiin. Tehty translitterointi saattoi joskus aiheuttaa ongelmia. Nämä nyt ovat aivan tällaisia itsestäänselvyyksiä. Ja Ja sitten nämä 40 000 nimeä syötettiin sitä varten luotuun tietokantaan ja sitten analysoitiin näitä henkilöitä ja yritysten suhteita. Tässä automaattisesti katsottiin sitten näitä osumia tai puoliosumia riippuen kirjoitusasun analyysissä. Ja sen jälkeen Olafin analyysi johti siihen, että saatiin aikaiseksi rajallinen määrä todellisia osumia, 40, 430 000, 40 000 ja näistä 40 000 löydettiin 17 osumaa kaiken kaikkiaan. Eli vähän, erittäin vähän verrattuna siihen valtavaan määrään, jota ristikkäisvertailtiin. Tämä on tietysti hyvä merkki EU-toimielimistä. Pitää kuitenkin huomata, että nämä monet näistä osumista kuuluvat sellaisia yrityksiin, joita jo oltiin tutkimassa Olafin toimesta. Yli 50 prosenttia näistä 17 osumasta oli sellaisia, että ne ovat yksilöitä tai henkilöitä, joita on tarkasteltu muutenkin jo Olafin puitteissa. Mutta tietysti tämä lisäsi lisätietoa, tarjosi lisätietoa näissäkin tutkimuksissa hyödyllistä sellaista. Siitä syystä tämä meidän analyysimme pohjalta myös lisätieto, joka liittyy Panaman papereihin ja jota on saatu myös muista lähteistä. Olaf on avannut neljä tutkimusta. Ja koska nämä tutkimukset edelleen ovat käynnissä, niin en voi mennä sen kummempi yksityiskohtiin niiden suhteen. Haluan kuitenkin painottaa sitä, että se, että Olaf tätä asiaa tarkastelee, ei merkitse sitä, että henkilöt ovat syyllisiä mistä, mihinkään. Kaikki ovat syyttömiä, kunnes toisen todistetaan. Silti haluan todeta, että meillä on vain erittäin vähän tietoa käytettävissämme 19.5. asti verrattuna siihen tietomäärään, jota Panaman papereissa on. Tässä on kyseessä vain jäävuoren huippu, jota me kykenimme tarkastelemaan. Meillä on edelleen 11 miljoonaa taustaasiakirjaa, jota ei ole vielä saatu käyttöön. Vielä laittaa sulkuihin. Kuulin nyt jotain siitä, että Tanskassa ne olisi saatu käyttöön. Ja nämä sisältävät tietoja, sähköposteja, ähm, pankkitilinumeroita, valtuutuksia ja niin poispäin. Nämä ovat sellaisia, jotka saattavat osoittautua mielenkiintoisiksi sitten, kun katsotaan todellista omistajuussuhdetta esimerkiksi. Tämä siis Olafin työstä. Ja nyt, hyvä puheenjohtaja, haluan hyvin nopeasti tarkastella vielä tätä poliittista puolta. Tehän tiedätte, että eurooppalaiset toimielimet hyväksyivät äskettäin vuonna 2015 rahapesuvastaisen direktiivin, jossa kysymys on rahojen siirrosta ja tavoitteena on nähdä rahasiirtojen jäljitettävyys. Ja sitten Pariisin terroristiskujen jälkeen vaadittiin maita transponoimaan direktiivi vuonna 2016 loppuun mennessä. Minä en voisi tätä enempää tukea kuin mitä tällä hetkellä, joten se on erittäin tärkeä asia. Ja lisäksi kesäkuun, eh, heinäkuussa 2016 komissio ehdotti tämän direktiivin muokkaamista, jotta parannettaisiin tämä erittäin tärkeä Euroopan ähm, rahoitustiedotusyksikön valtuuksia. Yksiköllä on pääsy nyt tileihin ja kes- osakkeisiin, pankkitietokantoihin, jäsenvaltioiden täytyy ottaa käyttöön keskeiset tietojen saantijärjestelmät, jotta voidaan identifioida pankkitilien omistajat. Lisäksi haluan sanoa, että vaikka kaikki tämä on äärimmäisen arvokasta ja hyvää kehitystä, niin vaikuttaa siltä, että tässä kuitenkin soveltamisala on vielä aika rajallinen. On tärkeää jakaa tietoa rahoituksesta, jota voidaan torjua rahanpesua ja torjua terrorismia, mutta samoin on äärimmäisen tärkeää jäljittää petollisten toimien tulojen kohtalo. Eli ehdotan että menemme tässä askeleen pidemmälle. Jos tavoitteena on luoda kansallinen pankkitilirekisteri, niin meillä tulisi olla standardoitu, yhteenliitetty, helppokäyttöinen, loppukäyttäjälle saatavissa oleva, kaikille laivalvontaviranomaisille saatavilla oleva tietokanta. Sen lisäksi tietokantojen pitäisi olla saatavilla kaikkien talousrikosten tutkimukseen. Miksi vain veronkiertoa? Miksi varokiertoa on erotettu muista? Miksi erotetaan terrorismi, rahanpesu, korruptio ja muu? Ai niin muuten. On myös aika keinotekoista erotella korruptio, rahanpesusta ja veronkierrosta ja jopa terrorismista. Nämä kaikki asiat liittyvät toinen toisiinsa. Ja muuten tässä ollaan edelleenkin vielä ihan tutkimuksen alkuvaiheessa. Ja tutkimuksen alkuvaiheessa on äärimmäisen vaikea sanoa, kun kyseessä vain veronkierto tai rahapesu tai mikä siinä on. Tällä tavalla Eurooppa usein toimii pelkämään. Halutaan, että terrorismit hoidetaan terrorismidirektiivillä, verotukset verotusdirektiivillä. Mutta nämä asiat ovat äärimmäisen tärkeitä ja kaikki tällainen toiminta tulisi laajentaa kaikkia talousrikoksia koskemaan. Äh, Sie haben... Kiitoksia, Kessler. Te kerroitte seikkaperäisesti siitä, mitä Olaf on tehnyt tähän mennessä. Tulokset näiden lukujen osalta eivät nyt ole kovin valtavia, mutta mietimme sitten, miten tästä voidaan edetä. Hyvä näin. Ja sitten seuraavaksi Simon Hyonde, joka edustaa Europolia. Olkaa hyvä. Distinguished Chair, Honorable Members. Arvoisa puheenjohtaja, jäsenet, kiitos, että kutsuitte Europolin tänne. 2016 neljä, että kansainvälinen tutkivien journalistien konsortio paljasti, että muun muassa Fonsecan serveriltä oli vuodatettu dataa ja datan määrä on noin 11,5 miljoonaa tiedosta, eli noin 2,5 terabittia dataa. Kantar, noin 40 vuotta vuodesta 77 2015 ja sinne viitataan satoihin tuhansiin oikeushenkilöihin ja luonnollisen henkilöihin ja tulemme viittamaan tähän dataan, pannaan papereiden datana. 9. virta tutkivat journalistit julkistivat suurella yleisölle tietokannan, ja se on lähes 320 000 yritystä, jotka ovat mukana paperi, Panama-paperit vuodossa ja aikaisemmassa Offshore Leaks-vuodossa. Tätä paitsi, tietokannasta voi tehdä äh, sekä verkkohakoja että se voi ladata offline-käyttöön. Viettämme siihen sitten panemapapereiden tietokantana. Paperipäreiden tietokannan muodostamisprosessia ei tunneta. Näyttää sillä, että ICI käytti sisäistä dataa ja hallinnollisia tiedosta, jotka kuluvat Maska Fonsecalle eikä tämä pohjaudu näiden puolitoista miljoonan tiedoston tarkastamiselle. Joskin me teimme satunnaistarkastuksia ja jotkut äh, tiedonvälineet, jotka tiedotusvälineet viittasivat Panama-papereiden osallisina, mutta niissä ei niitä enää papereissa, joten mä herättää kysymyksen siitä, kuinka paljon dataa äh, on haettavissa, kantaa hakuja kannalta käytettävissä. Ja sitten äh, muuta kontekstuaalista informaatiota ei ole, mutta Euroopan latasi nämä Panaman paperit ja vertasi ää, äh, niitä olemassa olevia tietokantoihin ja etsimme yhteisiä tekijöitä. Tuloksen seurauksena meillä on 600 mahdollista osumaa ja meillä on maakohtaisia paketteja valmiina lähetettäväksi eteenpäin, koska Euroopan jäsenmaat täytyy tarkastaa nämä löysimme paljon linkkejä järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja, ja äh, tällaisen rikoksen keskukset saavat paljon asumia. 1726 osumaa. Sitten antiikit on kol- kauppaa kolmantena, Smoke 3600 osumaa, mutta yllättäen äh, kohteet E- ja C- euroopan Äh, järjestäytynyt rikollisuus sai toiseksi korkeimman osumamäärän 560 osamaa Se kertoo, että äh, venäjänkieliset rikollisjärjestöt olivat äh, vehettyneitä yrityksen käyttöön. Ja sitten hydra, kansainvälinen terrorismi oli korkealla listalla, listalla kuudentena 160 asunaa. Offshore-yritysten määrä Tässä on muitakin kysymyksiä kuin veronkiertokysymykset. Tärkeintä on yhdistää Panama-papereiden esiintyvät yritykset ei ainoastaan rahanpesuun ja arvonlisäverokaruselisiin, vaan myöskin terrorismiin, venäläisiin rikollisjärjestelmään, kyberrikollisuuteen ja laittamaan maahanmuuttoon. Ja sitten mitä tulee niihin maihin, joita nämä iskumat osumat tulevat, Yhdistyneestä kuningasta tunteli eniten 1600 osumaa, mutta tämä saattaa liittyä siihen, että, että he antavat eniten dataa epäilyttävästä transaktiosta. Leetto on kolmantena ja sekin johtuu siitä, että siellä on merkittävästi venäläisiä, riko- datassa on paljon venäläisiä rikollisjärjestöjä. Muutamia päiviä nämä Panama-paperitten julkaistumisen jälkeen Europol pyysi kaikilta kumppaneilta, ovatko he avanneet tai aikovat avata tutkimuksia Panama-papereihin liittyen. Ja pari maata vastasi myönteisesti ja useampi maa osoitti halukkuutensa tutkimusten aloittamiseksi riippuen datan saatavuudesta. Europal oli myöskin Eurojustin kokouksessa, jossa koordinoitiin olemassa olevia jäsenmaiden tutkimuksia, mutta valitettavasti Panama-papereiden tietokanta ja tiedotusvälineiden raportit eivät monissa maissa riitä muodossa tutkinnan aloittamiseksi, niin ja että ICI ei anna koko tietokantaa estää monia tutkimuksia. Eurooppa ei ole myöskään asemassa, sillä ei ole kaikkia panema paperiten dataa. Jos meillä olisi kaikki data, voisimme yhdistää sen tavallisiin menettelyihin ja tietovirtoihin, ja ne voisimme järjestelmästi hyödyntää paljon uutta tiedustelutietoa, joka saataisiin olla läpimurto monille tutkimuksille, joita monissa tapauksissa on haitannut useimpien offshore-yritysten salamyhkäisyys. Europol tukee mielellään jäsenvaltioita ää, niiden omissa tutkimuksissaan. Dank, eh, Herr Kiitoksia, Jondeen. Viimeinen huomio oli erityisen kiintoisa. Meillähän ei ole vielä täydellistä pääsyä näihin tietoihin, mutta te varmaan voitte sitten tehdä lisäpäätelmiä myöhemmin. Mutta on mielenkiintoista, että teillä oli melkein 4000 osumaa ja myöskin nämä painopistealueet, jotka mainitsitte. Kiitoksia. Ja sitten kolmas asiantuntija Klaus Mayer Kabri, joka on Eurojustin kollegion saksalainen jäsen. Olkaa hyvä, Maier Kabri. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Kiitokset tästä kutsusta. Tietysti, koska edustan Saksaa, niin minun pitää myöskin puhua täällä Saksaa. Mutta koska olen Eurojustin varapuheenjohtaja, niin vaihdankin sitten englanniksi. Niin, no kyllä mitä vähän ranskaakin osaan. Mutta ensinnäkin haluaisin vähän kertoa, mikä on Eurojustin rooli rahanpesun torjunnassa. Ja sitten puhun asioista, joissa olemme havainneet oikeudellisia, mutta myöskin käytännön ongelmia yhteistyössä. Eurojust on taho, joka hoitaa oikeudellista yhteistyötä EU:ssa ja tavoitteemme on parantaa ja vauhdittaa yhteistyötä, tutkimuksia, syytteeseenpanoa ja myöskin esimerkiksi poliisiviranomaisten välistä yhteistyötä vahvistamalla. Se on ydintehtävämme, eikä tämä rajoitu pelkästään jäsenvaltioihin, vaan myöskin kolmansiin maihin, esimerkiksi Panamaan tässä tapauksessa. Teidän on tärkeää tietää, että me toimimme kansallisten syyttäjien pyyntöjen pohjalta, eli me emme itse tee mitään tutkimusaloitteita. No mitä välineitä meillä on käytössämme? Ensinnäkin koordinointikokoukset. Ja koordinointikokous tarkoittaa vain sitä, että silloin kootaan kaikki osapuolet yhteen, kansalliset syyttäjät tai tuomarit tai poliisiviranomaiset, ja he keskustelevat sitten tapauksesta alusta loppuun. He sopivat siitä, mitä pitää tehdä, millaisia ongelmia pitää ratkaista, ja tietysti siellä sitten jaetaan tietoja, joita heillä on. Tämän tyyppisissä kokouksissa luodaan luottamusta syyt yrittäjien välille, ja se on aivan keskeistä, jotta voidaan tehdä yhteistyötä. Lisäksi on koordinointikeskuksia, ja siellä järjestetään yhteisiä toimintapäiviä. Yhtenä päivänä monilla oikeudenkäyttöalueilla ryhdytään tiettyihin rikoslainsäädännöllisiin toimiin. Esimerkiksi takavarakoidaan omaisuutta, pidätetään henkilöitä, tehdään kotietsintöjä. Kaikki on koordinoitu yhdellä kertaa. Ja lisäksi rahoitamme ja tuemme yhteisiä tutkintayksiköitä. Ja nämä yksiköt yksinkertaisesti ovat oikeudellista apua, josta on sovittu etukäteen ja jota kautta voidaan reaaliajassa vaihtaa tietoja ja toteuttaa toimenpiteitä. Ja miten Eurojust on mukana rahanpesun torjunnassa? No, tapaustyössämme olemme havainneet, että vuodesta 2012 tapaukset ovat lisääntyneet valtavasti. Niitä oli silloin 148 tapausta rahanpesuun liittyen ja nyt niitä on 285 ja lukema tulee vielä kasvamaan tämän vuoden osalta. Rahanpesu ja olen täysin samaa Giovanni Kesslerin kanssa. Se näyttää olevan usein liitoksissa petoksiin, korruptioon – järjestäytyneen rikollisuuteen, huumekauppaan ja terrorismiin. Eli on hiukan keinotekoista erottaa näitä asioita. Tapaustyössämme olemme havainneet, että 57. koordinointikokouksessa keskusteltiin rahanpesuasioista ja 12 yksikköä perustettiin nimenomaan torjumaan rahanpesua. Eli 57 koordinointikokousta ja 285 tapausta. Siitä saatte vähän käsitystä siitä, kuinka tärkeää tämä koordinointi on. Lähes neljännes kaikista rahanpesutapauksista tarvitsee kansainvälistä koordinointia. No, millaisia ongelmia on ollut ja millä tavalla niitä voidaan ratkoa? Ensinnäkin meillä on viiveitä, mitä tulee oikeudellisen avun toteuttamiseen. Joskus menee hyvin paljon aikaa, kun mukana on esimerkiksi pankkitietoja, transaktiotietoja, omaisuus eriin liittyviä tietoja ja sitten epäiltyjen tai todistajien lausuntoja – ja menettelyt ovat hyvin erilaisia eri jäsenvaltioissa, eri viranomaiset vastaavat näistä eri jäsenvaltioissa, ja joskus jopa jäsenvaltion sisällä pitää koordinoida asioita eri tavalla. Ei ole mitään yhtä koordinointi viranomaista jäsenvaltioissa, joka toteuttaisi näiden pyyntöjen käsittelyä. Meillä oli hyvä tapaus äskettäin ja se osoittaa, millaista lisäarvoa Eurojustilla on. Tsekin kollegoilla oli tutkimus, joka liittyi rahanpesuun ja veronkiertoon. Ja vahingot olivat noin 25 miljoonaa euroa. Ja he olivat havainneet, missä nämä tilit ovat. Ne olivat Itävallassa. Ainoastaan siksi, että koordinointi oli hyvin nopea Eurojustissa, ja sen ansiosta pystyttiin takavarikoimaan nämä 25 miljoonaa itävaltalaiselta tililtä, ja se oli juuri viime tipassa – koska tämä kyseinen rikollinen, joka siinä vaiheessa oli yhdistyneessä kuningaskunnassa, oli jo antanut määräykset siirtää nämä varat muualle. Kaksi-kolme tuntia myöhemmin rahat olisivat jo olleet poissa, eikä niitä olisi saatu takaisin. Mutta koska Tsekin ja Itävallan kollegat ottivat suoraan yhteyttä Eurojustiin, ja sen takia he sitten pystyivät takavarikoimaan nämä 25 miljoonaa. Eli oikeusjärjestelmien eroavaisuudet jäsenvaltioissa ovat ongelma, erityisesti kun kyse on erilaisista määritelmistä sen suhteen, mitä veronkierto esimerkiksi tarkoittaa. Joskus ne ovat rikoksia, joissain maissa ne ovat vain hallinnollisia rikkeitä. Onko kyse siitä, että on tahallisesti johtanut viranomaisen harhaan tai voiko se olla myöskin vahingossa tapahtunutta? Ja on hyvin paljon asioita, jotka voivat estää tutkimuksia rajat ylittävällä tavalla. Ja sitten mahdollisia oikeudenkäyttöalueisiin liittyviä ristiriitoja saattaa syntyä. Esimerkiksi jos tutkimus on aloitettu yhdellä alueella ja sitten pyydetään, että takavarikoidaan omaisuutta toisessa jäsenvaltiossa, niin se saattaa olla hankalaa, koska pitää odottaa, että ensimmäinen tutkimus on saatettu päätökseen. Ja sitten menettelyt saattavat olla myöskin hankalia eri jäsenvaltioissa. Ja sitten varojen jäädyttäminen on myöskin hankala kysymys. Se on tärkeä asia, jotta pystytään iskemään sinne, missä rikollisen sattuu, eli siis rahoihin. Ja sitten meillä on erillisiä rikollisuuteen liittyviä menettelyitä, jotka ovat aiheuttaneet ongelmia ja viiveitä saattaa esiintyä, kun tällaiset asiat tulevat esille. No sitten vertikotapaus tuli esiin näissä kyselykaavakkeissa. Ja yritän nyt selittää, mitä koordinointi tarkoittaa. Siis pelkästään Saksassa tässä tapauksessa oli 600 pyyntökirjettä, jotka piti lähettää koordinointia ja täytäntöönpanoa varten. Eli voitte kuvitella, että tällaiset volyymit ovat aika hankalia. Ja siksi, että Eurojust on varhaisessa vaiheessa mukana, niin se on hyvin keskeistä. Panama-papereissa meillä oli koordinointikokous. Se oli vähän niin kuin tällainen kick-off-tapahtuma – hyvin tärkeä tapahtuma. Ja siellä todettiin, että kun kyse on näin merkittävistä ja mittavista tapauksista, niin joskus logistisesti ja rahoituksen puolesta ne aiheuttavat ongelmia. Esimerkiksi meillä oli yksi valtava korjantikokous, ja sanotaan, että se maksaa noin 8000 euroa. Panaman osalta ne maksoivat 60 000 euroa. Ja tämän haaste mille tahansa järjestölle. Meillä pitää olla tehokasta viestintää eri viranomaisten välillä. Tämän oli ensimmäinen mahdollisuus, jossa kansalliset syyttäjäviranomaiset pystyivät keskustelemaan keskenään ja vaihtamaan tietoja ja pystyivät olemaan mukana tässä tapauksessa, jossa pystyi hyödyntämään muiden hankkimaa tietoa. Jos haluamme tehdä yhteistyötä Panaman osalta, niin se on mahdollista koordinointikokousten kautta, mutta täytyy muistaa, että meillä ei ole mitään EUn oikeudellisia välineitä, jolla voitaisiin välittää näitä pyyntökirjeitä. Tietyillä jäsenvaltioilla on kahdenvälisiä sopimuksia Panaman suhteen, mutta diplomaattinen väylä on hidas ja hankala. Eli meidän täytyy nyt yhdistää eurooppalaisia resursseja ja asiantuntemusta, ja oikea foorumi sille on Eurojust. Me aiomme toimia näin. Viime päivinä olemme toimittaneet kirjeen Panamaan. Pyysimme heitä mukaan koordinointikokoukseen ja sanomme nyt, mitä Panaman syyttäjä viranomainen sanoi. Hän sanoi, että hän haluaa tehdä kansainvälistä yhteistyötä. Eli lopuksi Eurojustin rooli on keskeinen, kun torjutaan veronkiertoa ja rahanpesua. Oikeudellisia ja käytännön tason ongelmia saattaa esiintyä ja joskus tekee työstä vaikeaa, mutta ilman koordinointia en usko, että pystymme ratkaisemaan näitä ongelmia. Ja kaiken kaikkiaan sanoisin, että nyt ei ole oikea hetki leikata resursseja tai henkilöstöä Eurojustista, vaan pikemminkin päinvastoin niitä pitäisi vahvistaa. Kiitos. Ja, vielen Dank, äh, Herr Mayer. Kiitoksia, Märkabri. Tässäkin oli lisää mielenkiintoisia asioita nyt kysymyskierrokselle. Olemme sopineet, että esittelijät saavat ensimmäiset kysymyspuheenvuorot, siis viiden minuutin pätkissä. Ja Jeppe Kofod saa ensimmäiseksi puheenvuoron. Ole hyvä. Well, thank you so much. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myös kaikista näistä esityksistä ja tästä vastauksista. Niistä on saatu erittäin paljon hyödyllistä tietoa. Eli siirryn nyt ensimmäiseen kysymykseen ensinnäkin Jurjassin edustajalle. Sanoit, jos muistan oikein, että neljäsosa rahanpesutapauksista on sellaisia, että ne täytyy kansainvälisesti tuomita. Voit antaa erityisiä suosituksia tämänkaltaisissa tapauksissa nyt kun tätä rahanpesuvastaista direktiiviä kehitellään, ehkäpä siellä on jotain erityisiä neuvoja meille tähän tilanteeseen. No sitten itse paneelin. Monet teidän kirjallisista vastauksista ne viittasivat yhteistyöesteisiin poliisiin ja kansallisten viranomaisten ja niin poispäin välillä. Olisiko siis järkevää luoda standardoitu keskusrekisteri EUhun että katsottaisiin, mikä olisi tällainen vähemmästaso kansallista viranomaista siirrettävään tietoon. Ja erityisesti Europolille kirjallisista vastauksista ne niin käy ilmi, että siinä on paljon hyödyllistä tietoa, sanotaan, että Europol saa vain hajanaista tietoa jäsenvaltiolta. Ja jäsenvaltiot päättävät, milloin ne haluavat olla mukana jossain tapauksessa ja mitään vähimmäiskynnystä ei ole määritelty. Miten voimme sitten olla varmoja, jota miten voimme varmistaa paljon paremmin yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä? Onko teillä konkreettisia ehdotuksia tässä suhteessa? Miten päästään eroon tällaisista esteistä? Kiitoksia. Ja, vielen dank. Äh, Kiitoksia. Ja sitten Mari Kaprisa vastaus puheenvuoron. Ja sitten Jonde ja Kessler tietysti myöskin saavat vastata. Markarvi, olkaa hyvä. Siis meillä on viisi minuuttia kaiken kaikkiaan aikaan kysymyksiin ja vastauksiin. Paljon kiitoksia. En voi kommentoida direktiivin muuttamista. Mutta luvut mainitsin siksi, että rahanpesu on luonteeltaan sellaista, että kansainvälisenä viranomaisena ei pysty saamaan otetta rikoksen monikansallisesta olemuksesta. Eli täytyy olla asemassa tehdä yhteistyötä kumppaneiden kanssa EU-ssa ja kolmansissa maissa. Sillä hyvin usein kolmansia maita on mukana. ole sitä varten ole foorumia, kaikki hyvin hankalaksi. Foorumit ovat silloin, kun puhutaan kolmaiselle osapuolelle, Niissä EU-voima kokonaisuudessaan on suurin piirtein 28 jäsenvaltiota koko voimansa ja puhuu kumppanina. Se on eri asia kuin jos yksi puhuisi toi, toisen maan kanssa. Ja jos on tämä foorumi, teillä on jo se. Täytyy kuitenkin taata se, että tätä työtä voidaan tehdä asianmukaisesti. Valitettavasti se vaatii rahaa. Olen kertonut teille koordinaatiokokousten kustannuksista. Ja jos niitä tekee useamman, koordinaatiokokousten budjetti ää, tyhjenee nopeasti. Ja työhön tarvitaan myös henkilöstöä. Joten minun, minä vetoisin teihin. Käyttäkää olemassa olevaa foorumia mahdollisimman paljon, varsinkin tällaisissa jutuissa. Jonde. Kiitos, Ter Jonde. Thank you for... Kiitos kysymyksestä. Yhteistyön lisäämistä koskeva ehdotus järjestäytyneen rikollisen tavoite on tehdä rahaa ja raha on terrorismille väline. Joten tutkimuksen täytyy keskittyä rahaan. Mielestäni Hollanti ja Tse- Slovakian puheenjohtajamaina ovat keskittyneet tämän kaltaisiin tutkimuksiin. Nyt meidän täytyy kehottaa useampia rahoituksen tutkintalaitoksia jakamaan tietoa useammat kuin nämä seitsemän ää, pistettä, jotka lähettävät jo tiedot tietoja Europolille. Me tarvitsemme laajemman kuvan epäilyttävistä transaktioista EU-ssa. Miten me tähän puutumme? Me aloitamme meidän rahanpääsön selvittelykeskuksen sisäis muuttamista. Meillä, me, me olemme sisäistyneet tämän ää, rahanpesun selvittelykeskuksen sen verkoston ja me luomme lisää yhdessä, yhteyksiä. Mietimme yhteistyön laajentamista. Me Euroopan ja Euroopan parlamentti voivat auttaa meitä. Meidän täytyy poistaa tiedonvaihdon esteitä erilaisten virastojen kesken. On ihan selvää, että rahanpesuun selvittelykeskusten täytyy vaihtaa tullin kanssa ja muiden maiden kanssa tietoja helposti, yksinkertaisesti ja ole mitään esteitä kansallisessa lainsäädännössä. tämä Europolin kautta kulkeva keskitetty malli antaa kiinnostavan yleiskuvan ja auttaa tutkintaa eri jäsenmaissa. Kiitos, sitten Kessler vielä puoli minuuttia. Um, di, di, di, di. Niin. Tämä direktiivi, joka liittyy rahanpesuun, niin nyt täytyy hyväksyä heinäkuinen ehdotus, jossa on mahdollisuus siitä, että kaikki tahot saavat käyttöönsä tietokannan tietoja jäsenvaltioissa. Ja sitten askel eteenpäin, josta nyt ei ole vielä puhuttu missään ehdotuksessa, mutta ehkä parlamentti voisi sitä tukea. Eli näistä tietokannoista pitäisi tehdä sellaisia, että kaikki lainsäädäntöviranomaiset jäsenvaltioissa pystyvät niitä käyttämään. Ja myöskin Olaf. Myöskin Olaf. Selvä, kiitoksia. Sitten toinen yhteisesittelijä, Jacek. Hän ei ole paikalla ja hän pyysi, että Louis Michel edustaa häntä. Niin, korvaan sekin, joka valitettavasti ei ole paikalla. Ensimmäinen ajatus Kiitos kaikille kolmelle henkilölle, jotka tulitte paikan päälle. Olen kuullut puhuttavan paljon koordinaatiosta. Ja minusta vaikuttaa siltä, että koordinaatio useinkaan ei ole tehokasta. Eli haluaisin nähdä, mitä mieltä olette tästä asiasta. Toiseksi, kun puhutaan Kesslerin puheenvuorosta, joka esitti mielenkiintoisia ajatuksia pankkitilien rekisteristä ja minulla on kysymys Keslerillä. Hyvin usein tietyissä piireissä kuulen sitä, että ovatko yksityisyyden suojan koskeva lainsäädäntö, estääkö se teidän tutkimustyötänne ja jopa koordinointityötänne? Mielestäni olisi mielenkiintoista kuulla teidän näkemyksenne, sillä hyvin usein puhutaan henkilön yksityisen siirrosta ja sitä sen avulla estetään tietojen siir- siirto. Haluaisin tietää, että onko näin. Ja se on se minusta aika vakava asia, jos näin on. Toiseksi ilmeisesti tuotte myös tämän kysymyksen esille. Aina erotellaan rahanpesu, veronkierto, petokset ja aggressiivinen verosuunnittelu tai verooptimointi. Vaikuttaa siltä, että nämä määritelmät ovat sekaavia ja tämä kaikki jollain tavalla heikentää meidän työtä, me vesittää sitä. Haluaisin tietää myös tästä teiltä. Onko tätä asiaa jo pohdittu ja olen tämän kysymyksen usean että olette sen esittänyt. Tuleeko päivä, jolloin saamme aikaiseksi yhteisen määrittelyn kaikille näille asioille, sillä nehän kattavat toinen toisiaan. Kyllähän tällainen verokierto on aina vakava rikos. Aina puhutaan rahanpesusta. No oikein näe sitä eroa, mikä näiden välillä on. Minusta tämäkin olisi tärkeää selvittää. Paljonko tässä vielä aikaa on? No sitten täytyy olla hiljaa. Täytyy vaieta. Yritän myöhemmin. Eh. Kiitoksia. Sitten Kessler tämä kysymys esitettiin teille. Well, data protection in niin tietojen suoja on, tietosuoja on kysymys, joka on tarpeen. Yksityyden suojelu on tietysti tarpeellista. Sehän kuuluu perusoikeuksiin. Se on kirjattu kansalliseen lainsäädäntöön ja eurooppalaiseen lainsäädäntöön. Lainsäätäjän täytyy välillä myöskin koordinoida itsensä kanssa näitä asioita, koska joskus nämä asetukset on tehty yhdellä tavalla, sitten tutkimuksiin liittyvät säädökset toisella tavalla, ja välillä on ristiriitoja tai epäselvyyksiä laissa, ja se aiheuttaa sitten ongelmia meille. Ei niinkään tietosuoja sinänsä, sitähän me täysimittaisesti noudatamme ja tuemme, mutta aina asiat eivät ole selkeitä lainsäädännössä ja Olafille tärkeää olisi juuri katsoa näitä kysymyksiä. Meidän pitää noudattaa kaikkia tietosuojasäädöksiä kaikissa yksiköissä komissiossa, mutta myöskin tutkimusyksiköissä. Ja meidän täytyy noudattaa kaikkia sääntöjä, jotka liittyvät rikostutkimuksiin, mutta jotka välillä ovat ristiriidassa hallinnollisten säädösten kanssa. Eli tietosuoja sinänsä ei ole kysymys, vaan välillä tarvitaan vähän selkeyttä lainsäädäntöön, eli lainsäätäjien pitää tehdä päätöksensä tämä asia muistaen. Ja sitten No minä kannatan sitä, että olisi yhtenäinen lähestymistapa lainsäädäntöön silloin, kun kyse on tietosuojasta. Siis meillä pitää olla tosiaan kunnon määritelmiä, mutta rahan pesu on kuitenkin asia, joka on olemassa ainoastaan, kun on jokin toinenkin rikos. Koska rahaa voidaan pestä vain, jos kyse on rahasta, joka on peräisin toisesta rikoksesta – Eli on outoa, että voidaan tutkia vain rahanpesua ilman, että olisi mahdollisuutta käyttää samoja tietoja, jotka liittyvät sitä edeltäneeseen rikokseen. Eli meillä pitäisi olla yhtenäinen lainsäädännöllinen lähestymistapa näihin asioihin. Dank. Kiitoksia. Oliko siellä teiltä vielä lyhyitä huomioita? Ei. Selvä eli viisi minuuttia onkin jo mennyt. Ja sitten Otmar Karas kansanpuolueesta. Puheenjohtaja, lyhyt ja ytimekäs kysymys kaikille paneelin jäsenille. Meillä on toimittajafoorumi International Consortium of Investigative Journalists, ja kysyisin teiltä, Millä tavalla te teette tämän foorumin kanssa yhteistyötä? Oletteko pyytäneet sieltä asiakirjoja? Oletteko saaneet asiakirjoja? Ja tuntuuko teistä, että teille on toimitettu kaikki tärkeät asiakirjat? Dank. Kiitoksia. Kuka aloittaa? Majer Gabriel, olkaa hyvä. Antwort ist vielleicht die unbe- No, kysymykseni on ehkä epätyydyttävä, mutta Eurojust ei tee tutkimuksia, vaan ainoastaan koordinoi niitä. Eli me emme tee yhteistyötä tämän foorumin kanssa, vaan silloinhan kansallisten viranomaisten pitäisi ottaa siihen yhteyttä, mutta Eurojust ei voi niin tehdä toimielimenä. Kiitos sitten Rionde. Europolissa meillä on suora yhteys kansainvälisen rikostuomioistuimen ja teemme yhdessä jäsenvaltioiden kanssa yhteistyötä. Jäsenvaltioiden täytyy siirtää nämä tiedot meille, jotta voimme saada ne tietokantoihimme. Olemme kyenneet vain tekemään näitä ristikkäistarkastuksia olemassa oleviin tietokantoihin, mutta emme voi tietysti pyytää tuomioistuimelta näitä äh, tarjoamaan näitä tietoja meille. Well, the... Me, toisin kuin kollegamme, olemme tutkiva elin ja olemme olleet yhteistyössä, yhteydessä heihin. Eli olemme työstäneet tätä julkisesti saatavilla olevaa tietoa, 30 000 eri yksikköä. Ja sitten olemme ottaneet yhteyttä heihin ja itse asiassa kykenimme saamaan yhteyden Olafista edustajinsa. Erittäin mielenkiintoinen kokous. Ja olemme myös pyytäneet näitä jäljellä olevia asiakirjoja saataville, joita ei vielä ole tarjottu ja joista olisi ollut kovasti hyötyä tutkimuksissamme. Tietysti vastaus tähän mennessä on sellainen, että pääsyy Tietysti meillä mitään valtuuksia ei ole, emme me voi pakottaa mihinkään. Kysyminen kuitenkin on mahdollista. Ja vastaus on ollut ei tähän mennessä. Pääsyynä tämän kielteisen vastauksen oli se, että jos me paljastamme kaikki asiakirjat, niin se saattaisi johtaa siihen, että myös lähde saattaisi paljastua. Riippumatta vastauksesta me emme kuitenkaan näin pitkälle pääse, et emmekä me tietenkään aio maksaa kenellekään, kuten Tanskan veroviranomaiset tekevät, mutta sitä ei ole meille edes ehdotettu. Ja, äh, die Antwort haben wir auch bekommen bei... Niin, saimme vastauksen ensimmäisessä kuulemisessa, eli tämä lähdesuoja on yksi ongelmia aiheuttava asia näissä tutkimuksissa. Kiitoksia. Meillä on vielä puolitoista minuuttia aikaa, jos sillä on jatkokysymys. Das Problem kenne ich. Niin, tämä on tärkeä ongelma. Ja meidän täytyy tietää, että kaikkia asiakirjoja ei ole toimitettu. Ja tästä syystä asia oli edennyt. Mutta kaksi ensimmäistä puhujaa jo viittasivat siihen, että syyttäjäviranomaiset voisivat toimittaa näitä tietoja. Eli miten toimii tämä yhteistyö syyttäjäviranomaisten kanssa ja jäsenvaltioiden tutkintaviranomaisten kanssa. Ja Voitteko todeta, että olette saaneet heiltä tietoja, kyllä vai ei? Kurze Antwort. Eli lyhyet vastaukset vielä. Ich sehe gerne auf die... Niin. Meillähän on kohta tulossa alustus, joka liittyy näiden poliisiviranomaisten ja muiden yhteistyöhön, ja siinä on sitten vastaus tähän kysymykseen. Rajondeen. much. Tähän mennessä emme ole saaneet kovin paljon. Meiltä meni jonkun verran aikaa datan analysoimiseen. Painomme tähän 3429 osumaan. Me tulemme lähettämään tällä viikolla maapaketit ja odotamme, että jäsenvaltiot vastaavat ja tarjoavat meille lisädataa, joten tätä on putkessa. Okei, okay, vielen dank. Äh, wir... Äh, Kiitoksia. Sitten sosiaalidemokraattisesta ryhmästä täällä lukee Ramon Atondo. Sí, yo querría eh, en primer... Ensinnäkin haluaisin kysyä, millaiset suhteet näillä virastoilla on hallinnollisiin veroviranomaisiin kaikissa jäsenvaltioissa. Hyundaihan osittain tästä jo puhui. Ja tässä nyt on vähän syytetty toimittajia näistä tiedoista, joita he ovat levittäneet, ja toisaalta niistä tiedoista, joita he eivät ole levittäneet. Mehän olemme täällä heitä varten. Panama Papers on olemassa toimittajia varten. Ja mielestäni ei ole ihan oikein, että täällä puhutaan siitä, pitäisikö heidän antaa enemmän tai vähemmän tietoja, kun meidän täytyy, he ovat olleet kuitenkin tämän hälytyksen alullepanijoita. Ja kun ajatellaan Europolia, niin eikö jäsenvaltioiden pitäisi olla niitä, joiden pitäisi helpottaa tiedonkulkua, kun meiltä puuttuu tietoja? Jäsenvaltioista pitäisi saada tietoa, joita Europol tarvitsee jatkaakseen tutkimuksia. Ja sitten toinen kysymys Eurojustista. Onko jo jotain maata, joka olisi pyytänyt Eurojustilta, että tutkitaan Panaman papereita? Eli koska teillähän on siis koordinointityötä syyttäjäviranostojen välillä, niin onko joku syyttäjä jostain maasta pyytänyt, että nyt tarvitaan eurooppalaisia tietoja liittyen Panaman papereihin? Ja sitten, millainen suhde teillä on tutkinta yksiköihin esimerkiksi Yhdysvalloissa? Yhdysvalloissa – on kapasiteettia vaikka sulkea pankkeja, kun siellä on rahanpesua tai ovat yhteydessä rikollisiin. Eli millainen suhde teillä on Yhdysvaltojen viranomaisiin? Tän. Kiitoksia. Kuka aloittaa? Riondi, olkaa hyvä. Uh, <coughs> regarding the, the, the... Mitä ICIin tulee? Ei ole mitään prosessia hänen suhteen, mutta mutta virastona, joka tukee jäsenvaltiota, minä toivon, että, että neljäs rahanpesu vastainen direktiivi ja tarkistukset koskien keskitettyjä pankkirekistereitä e, tällaisia käyttäjiä tarjoavat rahanpesun vastaisille yksiköille tiedot. ilolla tutkimme. rikkeitä rikoksia, mutta me olemme jäsenmaiden varassa. Kiitoksia näihin Eurojustin kiittyvistä kysymyksistä. Niin tosiaan meiltä pyydettiin tukea kansallisiin tutkimuksiin ja itse olen Saksan edustaja, koska ensimmäinen pyyntö tuli Saksan viranomaisilta. Eli näin Eurojust lähti mukaan tähän ja kaikki muut jäsenvaltiot ovat sitten myöskin tulleet mukaan. Yhteistyö Yhdysvaltojen kanssa. Eurojustilla on yhteistyösopimus Yhdysvaltojen kanssa. Ja Sveitsin ja Norjan lisäksi Yhdysvallat on ainoa maa, jolla on yhteyshenkilö Eurojustissa. Ja yhteistyö pohjautuu näille sopimuksille. Ja se on käytännössä jäsenvaltio. Eli meillä on erittäin läheistä yhteistyötä näiden kolmen valtion kanssa. Kesle. Uh, Pelkään pahoin, että tässä on tullut kyse meistä tai jäsenvaltioista, jotka voivat nämä 11 miljoonaa puuttuvaa asiakirjaa saada, jotka ovat lehtimiesten käsissä. Minä uskon, että ei kenelläkään ole valtuuksia ottaa niitä käyttöön. Ei edes jäsenvaltioiden viranomaisilla. Niiden on hyvin vaikea saada itselleen tällainen kompetenssi ja mm, juridiset keinot ottaa käyttöönsä kaikki nämä asiakirjat, josta saataisiin sitten tietoa muista rikoksista, koska tässä on kenttä kaikkiaan vain juridiseen toimivaltaan liittyvä kysymys. Ja ehkäpä me tiedä, missä nämä asiakirjat ovat. Siis meidän täytyy nyt vaan sopeutua tilanteeseen. Aloitimme kaikki tutkimuksen, koska sillä puolella päätettiin äh, aivan spontaanisti julkaista osa näistä asiakirjoista. Ja minusta kannattaa nyt sitten neuvotella tulevaisuudessa lisää. En tiedä, onko Tanskan tapa paras tapa, mutta käydä lisäneuvotteluja jotta voisimme nähdä tämän kokonaiskuvan, joka olisi paljon oikeudenmukaisempi. Newton. Kiitoksia. Se oli tismalleen viisi minuuttia. Seuraavaksi Ruohanen Lerner ECRstä, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtajalle ja asiantuntijoille. Ehdotus uudeksi rahanpesun vastaiseksi direktiiviksi sisältää monia tervetulleita aloitteita todellisia omistajia koskevien tietojen läpinäkyvyyden lisäämiseksi. Esityksessä on kuitenkin myös porsaanreikiä, kuten mahdollisuus merkitä yritysten johtajia omistajiksi, jos todellisia omistajia ei ole tiedossa. Lisäksi omistusten piilottaminen olisi jatkossakin mahdollista trustien avulla, jos niiden edunvalvojat ovat EUn ulkopuolisissa veroparatiiseissa. Mikä teidän näkemyksenne alan asiantuntijoina on näistä porsaanreijistä? Miten direktiivi parhaiten varmistaisi tiedonsaannin todellisista omistajista? Ja jos omistajien piilottaminen porsaanreikiä ei tukita, miten tämä vaikuttaisi kansainväliseen rahanpesun vastaiseen työhön? Ja äh, toisena kysymyksenä haluaisin tietää, mistä EUn instituutioista Olafin osumat löytyivät tietojen ristiin ajossa, minkälaisissa tehtävissä kyseiset henkilöt toimivat ja kuinka suuria taloudellisia vastuita heillä on. Äh, paljastuiko mitään rakenteellisia haavoittuvuuksia EU-instioiden järjestelmissä? Okei, okay, vielen Dank. Wir haben die Uhr etwas später. Kiitoksia. No kello nyt jokainen myöhässä, mutta kuka haluaa vastata ensin? Kessler. Maybe I start. No ehkä aloitan tältä lopusta päin tai toisesta kysymyksestä. Analyyttisen tutkimustyön tulokset osoittavat tähän mennessä, että mitään rakenteellista haavoittuvuutta ei ole EUn henkilökunnassa tai toimielimissä niiden tavassa työskennellä. Itse asiassa pelkästään 17 osuma 40 000 näistä 40 000, jotka löytyvät 430 000 lähtökohdasta on erittäin rajallinen määrä. Ja sitten tämän valintatyön jälkeen meillä on vain neljä tutkimusta käynnissä koska kaikki muut osumat olivat sellaisia, että niillä viitattiin jo sellaisiin tutkimuksiin, joita oli jo tehty tai olet on tekemässä. Eli tämä on erittäin matala määrä, kahdeksan osumaa vain oli uutta tietoa. Näistä kahdeksasta vain neljä johti siihen, että nämä tutkimukset avattiin uudelleen, sillä lisä analyysien jälkeen vaikutti siltä, että ne ovat pelkästään tällaisia osumia. Eli erittäin harva tapaus. Analyysimme tulos ja tutkimustyömme tulos tähän mennessä osoittaa, että mitään haavoituksia ei ole. Päinvastoin Euroopan toimielimet ovat erittäin puhtaat. Ja neljä tutkimusta, ainoastaan yksi niistä kohdistuu EU-henkilökuntaan. Aika matala luku siis. Noch eine Antwort von unseren Experten. Onko vielä vastauksia? Ai, ei ole. Selvä. Eli sitten seuraavaksi Alden edustaja Papagatsunda. Sí, muchas, muchas gracias, presidente. En primer... Kiitoksia puheenjohtaja. Onnittelut teille kaikille. Tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun minusta tuntuu, että nyt olemme siirtymässä sanoista tekoihin. Kaikki nämä ehdotukset, joita olette nyt tehneet, niin otamme ne huomioon siten, kun säädämme lakeja. Riondelle kysymys. Mitkä jäsenvaltiot ovat pyytäneet Olafin yhteistyötä tutkimuksiin, jotka liittyvät Panama-papereihin? Ja onko teille tietoa, onko jonkinlainen erityiskeskus tulossa, jotta voidaan torjua veroketuksia, niin kuin on todettu Europol-asetuksessa, joka astuu voimaan ensi vuonna. Ja sitten Olafin edustajalle kysymys. Te puhuitte tästä tilanteesta, joka liittyy henkilöstöön ja heidän koskemattomuuteensa. Ja sitten on yksi tapaus, joka liittyy perheenjäseniin. Tämä liittyy myöskin tähän viimeiseen vuotoon. Ja onko, oletteko varautuneet jotenkin siihen, siis nämä Panaman paperithan vuosivat julkisuuteen, koska se liittyi komission jäsenen, espanjalaisen komission jäsenen vaimon toimintaan. Ja haluaisimme kuulla vastauksen näihin kysymyksiin. Kiitos. Dank. Kiitoksia, kollega. Kuka haluaa aloittaa? ehkä Europol. Serait-il possible no, no, sorry, could you please repeat? Uh? Niin, toistaa kysymyksen, joka liittyy tähän keskukseen, koska tulkkaus ei ollut ihan selvä. Si, perdone. Niin, suanteeksi. Europol asetuksessa, joka astuu voimaan ensi vuonna, vahvistetaan viraston toimintavaltuuksia ja siellä on mahdollisuus artiklassa 4.1 kohdassa L, että voitaisiin luoda tällainen arviointikeskus, joka on erikoistunut veronkierron torjuntaan. Ja haluaisimme tietää, aiotteko käynnistää tällaisen tai ottaa tällaisen välineen käyttöön, koska se voisi helpottaa koordinointia. Ja vielä kerran onnittelut kaikille kolmelle. Ja, bitte. So currently uh, Europol is waiting. Tällä hetkellä Eurooppa odottaa neljännen rahanpesuvastaisen direktiivin täytäntöpano, mitä tulee veropetoksen rikoksena. Kysymys on, miten me tartumme siihen sitten keskuksiin ja resursseihin. Tällä hetkellä me keskitymme rahanpesuun. Okei, okay, vielen dank. Kiitoksia. Ei muita Ai, ai sieltä vielä, ihan lyhyesti. On, on the Olaf question. Niin Olafin kysymyksestä. Nimet, jotka ovat järjestelmässä ja jotka voidaan tarkistaa, siellä on 430 000 nimeä, niin siellä on vain yritysten nimiä tai henkilöstön tai asiantuntijoiden alihankkijoiden nimiä. Ei perheenjäsenten nimiä. Tämä liittyy ehkä tietosuojaan tai ehkä meillä ei ole näitä tietoja tai ehkä tässä olisi jo kalasteltu vähän turhaa tietoa. Eli nämä osumat, jotka saatiin, eivät kohdistuneet perheenjäseniin tai ainoastaan näiden toimielinten henkilöstöön tai asiantuntijoihin. Kyse on ihmisistä, jotka ovat olleet töissä toimielimissä. Mutta me nyt elämme tässä maailmassa, Brusselin kuplassa, ja kun luemme lehtiä, ei nyt välttämättä espanjalaisia lehtiä, mutta sielläkin on henkilöstön perheenjäseniä, jotka saattavat olla mukana näissä asioissa. Ja mehän emme tuttuun tapaan paljasta henkilöiden nimiä, joita tutkitaan. Toivottavasti ymmärsitte tämän. Kiitoksia. Sitten Guesta Viegas. Muito obrigado. Eu tinha apenas... Eh, Kiitoksia. Minulla oli tällaisia yleisluontoisimpia kysymyksiä. Me ehdottomasti tarkastelemme sitä, että eh, säännöksiä täytyy parantaa näitä eri värineitä, joita meillä on käytettävissämme, kun tutkimme tapauksia. Mutta se, mikä ei ole mahdollista, on, että päästäisiin yli kahdesta suuresta rasitteesta tai rajoitteesta. Ensinnäkin tarvitsemme mekanismin, joka ei vaadi asiakuuluvaa huolellisuutta. Meillä on rahoitusjärjestelmä, jonka pitäisi ilmoittaa epäilyttävistä transaktioista – mutta tämä on myös meidän omien etujemme vastaista, niin että tässä syntyy ongelmia. Toinen kohta koskee veroparatiiseja. Yleisellä tasolla siis on se, että mitä mahdollisuuksia näette siinä, että pyritään ratkaisemaan tämä ongelma? Millä tavalla hallitukset voivat tiukemmin puutua, puuttua asioihin niin, että velvoitetaan eri tahoja, jotka ovat rahamassa mukana, tarjoamaan näitä vaadittavia tietoja? Olen saanut nähdä näistä vastauksista, jotka kirjallisesti saimme, että meillä ei ole riittävästi tietoa liikkeellä. Ei näiden epäilyttävien transaktion suhteen tai todellisten omistajien suhteen. Hyvin harva maa hoitaa hommansa oikein. Toinen kysymys liittyy veroparatiiseihin. Mikä tilanne niiden suhteen on tällä hetkellä? Tapa, jolla hallitukset voivat olla tai puuttua näihin asioihin, on uhkaamalla sanktioilla – jotka kohdistuvat niihin toimielimiin, jotka tekevät yhteistyötä veroparatiisien kanssa. Se on siis seuraava kysymykseni. Jotta tämä toimisi, me tarvitsisimme veroparatiisiluettelon. Tämänhetkinen luettelo on sellainen, josta vielä neuvotellaan. Se sisältää vain kolmansia maita. Se ei sisällä Euroopan unionin maita. Ja miten voimme varmistautua siitä, että maat, joilla on nollaverotaso, eivät jäisi ollenkaan tähän listalle. Niidenhän täytyy olla ehdottomasti myös mukana. Haluaisin tietää, mitä mieltä panelistit ovat tästä hyvin arkaluontoista kysymyksestä. Ekofinraat. Ekofinhan on käsitellyt tätä mustaa listaa liittyen veroparatiiseihin. Kuka tähän haluaisi vastata? Maija Kapri. Vielleicht darf ich ein, äh, äh, No ehkä puhun yhdestä asiasta liittyen tähän kysymykseen, eli yhteistyö kolmansien maiden kanssa ylipäänsä. Se on tietysti hyvin erilaista, kun ajatellaan, mitä tehdään EU-ssa. Kun katsotaan näitä rikoslainsäädännöllisiä menettelyitä, oikeudellista apua, niin jos ei ole sopimusta asiasta, niin tilanne on hankala, jos taas luottaa diplomatiaan ainoastaan yksi jäsenvaltio voi sitä hyödyntää ja se on aika hidas ja hankala tapa. Eli henkilökohtaisesti täytyy sanoa, että jos on voimassa oleva sopimus, niin se kyllä helpottaa ja nopeuttaa asioita. Ja silloin on kunnon pohja, jolta toimia. Mutta tällä hetkellä se on hankalaa ja siksi pitää olla taho, joka vähintäänkin pystyy yhdistämään eurooppalaisia resursseja ja neuvottelemaan ja hoitamaan suhteita kolmansiin maihin. Kiitoksia. Eli tämä voidaan kirjata sitten päätelmiin. Se on yksi asia, jota voidaan vielä miettiä. Sitten jatkamme eteenpäin. Kello käy. Vihreistä Molly Scott Cato. Kiitos puheenjohtaja, kiitos, että te kolme tulitte tänne vastaamaan kysymyksiä. Kysymykseni ovat kaikki Europolin edustajalle. Olemme saaneet tietoa yhdeltä jäsenvaltiolta ja sen äh, rahanpesu tutkintakeskukselta ja se sanoi, että se ei törmät yhteenkään tra- epäilyttävän transaktioon, joka olisi yhteydessä Panama-papereihin. Voisikohan tässä olla jonkunlainen ongelma sinne miten nämä keskukset saavat tai eivät saa tietoa kansallisella tasolla. Jos ongelma on, miten se ratkaistaan. Yhdistynyt kun Hollanti, joka ovat 56 prosenttia kaikista EU-ssa ilmoitetuista epäilyttävistä transaktioista. Ja Brittin oli tyytyväinen, että meidän oma keskuksemme saa paljon tietoa rahanpesun vastaisessa taistelussa, mutta voitko sanoa, miksi sellaiset maat kuin Luxemburg, Kypros ja Malta eivät saa samanlaisia tietoja epäilyttävistä tapahtumista, mitä te epäilette, että noissa maissa tapahtuu? Ja ihan Yhdysvallan kuningaskunnan näkökulmasta ja Brexit ja ajatellen, ja sitähän täytyy joka päivä muistaa maassani niin valitettavasti. Yksi huolenaiheeni on, että käytetään mahdollisuutta, ja ihmiset ovat sanoneetkin niin, että näin lisätään veronkiertobisneksen määrää, ja sitä meillä on yhdistyneessä kuningaskunnassa. Ja mitä voimme tehdä, jotta tiedonvaihto ja valvonta se pysyisi mahdollisimman korkeana sen jälkeen, kun yhdistynyt kuningaskunta jättää EUn, mikä on erityisen tärkeää ajatellen, että Panama-paperit osoitti, että yli puolet Panama-papereiden yrityksistä oli Iso-Britannian meren takaisilla alueilla. Kiitoksia. No Brexitin seuraamuksia emme tänään pysty saamaan järjestykseen, mutta kuka haluaa vastata? Jonde. Regarding your first... Vastauksena ensimmäiseen kysymykseen. Kun mitä te me saaneet, niin nuo maakohtaiset paketit lähetetään Europolin kansallisille yksiköille – ja näin ollen on eri maiden vastuulla jakaa tämä eri viranomaisten kanssa, jotka ovat kiinnostuneita asiasta. Sitten kysymyksen Luxemburgista ja Kyproksesta. Minulla ei ole siihen vastausta. Tarjosin juuri vain luvut, jotka koskevat näitä maita. Haluaako täydentää? Ei, selvä. Eli seuraavaksi EFDDstä Valli. Olkaa hyvä. Ah, Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. On hieno huomata, että Olaf Panama Papers-skandaalin jälkeen on nyt jo ryhtynyt neljään tutkimukseen. Eli tässä nyt heti pantiin töpinäksi. Ymmärrän, mistä syystä ette voi antaa yksityiskohtaisia tietoja, mutta haluaisin kuulla, ovatko nämä tutkimukset hyvässä vauhdissa, ovatko nämä käsittelyt näissä tutkimuksissa käsittelyajat pitkiä, mitä mieltä olette. Ja ehkä voisitte kertoa jotain tilastotietoja, esimerkiksi onko tutkimuksissa mukana parlamentin jäseniä tai henkilöstön edustajaa. Ja sen lisäksi, että siellä on komission henkilöstöä tutkittu. No sitten yleisemmin nämä kaksi muuta virastoa. Onko ollut yhteistyöhalukkuutta? Useinhan tällaisia tietoja tulee esiin, eli raporteista, joita käsittelemme TAX-erityisvaliokunnassa ja nyt tässä – valiokunnassa. Eli kun ajatellaan näitä töitä, joita on tehty jo yli kymmenen vuoden ajan, mehän olemme nähneet, että on maita, joissa veronkierrosta on tehty lippulaivahanke, mutta sitten kun katsotaan näiden kokousten pöytäkirjoja, joissa pitäisi määritellä nämä kannat, niin sitten voidaan huomata, että jotkut maat ovat hyvin aggressiivisia näissä hallinnollisissa kysymyksissä. Eli onko tällä hetkellä käynnissä tutkimuksia ja mistä maista on kyse? Kessler. Kiitoksia. Ensimmäisenä Kessler. Ehm, no, non credo di poter dare più dettagli niin en varmaan pysty antamaan enemmän yksityiskohtia näistä neljästä tutkimuksesta, jotka on käynnistetty. En tiedä, liittyykö yksikään näistä nyt Euroopan toimielinten työntekijöihin. Ja haluaisin sanoa, että jos toimielimen edustaja tai virkamies – tulee esille Panaman papereista tai käy ilmi, että hänellä on tili siellä tai hän on kytköksissä jos johonkin yritykseen, joka mainitaan Panaman papereissa, niin se sinänsä ei välttämättä ole rikos. Meidän täytyy katsoa, millaista taloudellista tai rahoitustoimintaa on harjoitettu ja johon liittyy joku toimielimen henkilöstön jäsen. Eli täytyy katsoa, onko näistä toimista ilmoitettu, onko niihin saatu lupa. Ja sitten katsotaan, onko kyseessä eturistiriita. Tai ehkä, jos kyse on jatkuvista rahoitustoimista, niin sitten saattaa olla merkkejä siitä, että kyseinen henkilö on mukana petoksessa tai korruptiossa. Eli tästä syystä Olaf tekee nyt sitten tutkimuksia henkilöistä, jotka ovat töissä toimielimessä, mutta en voi kertoa, kuinka paljon heitä on. Nämä ovat pitkiä tutkimuksia. Tietysti, jos saisimme käyttöön kaikki 11 miljoonaa asiakirjaa, jotka eivät ole julkisia, niin siitä saataisiin paljon apua tutkimuksiin ja teoriassa voitaisiin sitten jatkaa muihin asioihin siitä. Kiitos. Herr Mayer Capri. Kiitos, Tein Mayer Capri vielä lyhyesti. Um, uh... Ehkäpä minun näkökulmastani katsoen jäsenvaltioiden yhteistyö on ollut erinomaista ja tämä on ollut kaikkien aikojen suurin koordinointikokous Eurojustissa, mikä osoittaa sen, että jäsenvaltiot kun niitä on pyydetty osallistumaan, niin ne ovat siitä sopineet ja Olafin edustajakin tulee ensi kerralla paikalle, joten kaiken kaikkiaan tämä jäsenvaltioiden osallistuminen on tärkeää näissä rikosoikeudellisissa menettelyissä. Kiitoksia. Sitten uudelleen kansanpuolen Lyhyt kysymys. Voisitteko nyt selvittää, mitkä jäsenvaltiot ovat nyt kieltäytyneet yhteistyöstä, mitkä ovat heittäytyneet hankaliksi? Major Capri Jussi sanoi, että te yhdessä tapauksessa joudutte laativan 600 kirjettä. Eli millä tavalla saisimme jäsenvaltiot mukaan parempaan yhteistyöhön? Tämä teille kaikille kolmelle. Kuka haluaa aloittaa? ähm, um es klar zu machen, diese sechs... Niin siis nämä 600 kirjettä, avunpyyntöä, se kertoo tämän volyymista, mutta se ei tarkoita, että kaikki nämä olisivat ongelmallisia pyyntöjä, vaan päinvastoin. Tässä tapauksessa kaikki sujui erittäin hyvin, koska kaikki oli sovittu ja koordinoitu etukäteen. Mutta tämä volyymi on tietysti ongelma. Se ei tarkoita, että siinä onnistuttaisiin, mutta paperien, Panaman paperien osalta sanoisin, että prosessi on alkuvaiheessa. Se on käynnistynyt hyvin, enkä nyt halua puhua vastahankaisista tai hankalista jäsenvaltioista. Tähän mennessä kaikki on sujunut hyvin. Niin. Liittyen Vallin kysymykseen, ne valtiot, joissa on eniten ongelmia veroparatiisien kanssa, niin Ovatko ne tässä eniten mukana? En nyt halua mainita mitään, mutta miten on? As far as Olaf is concerned, we have acted... Olen on toiminut oman eurooppalaisen mandaatinsa pohjalta. Olen tehnyt kaiken itse, ilman tutkinnallista yhteistyötä. Ainoa, mitä olisimme tarvinneet, on tutkivien journalistien yhteistyö. Ja se valtioiden yhteistyöhön tarvittaisiin toinen kokous, se voitaisiin muista tutkimuksista, mutta, mutta sen teeman suhteen, mikä teitä kiinnostaa, annettaisiin sitä, että komission ehdotus uudeksi Euroopan rahanpesudirektiiviksi täytyisi saada aikaan, jonka jälkeen kaikkien jäsenvaltioiden ja tässä jäsenvaltiolla saattaa olla erilaisia kantoja. Kaikkien jäsenvaltioiden pitäisi paljastaa tietoa ja myöskin todellisista omistajista. Ja tässä tarvitaan jäsenvaltioiden hyvää yhteistyötä enemmän seurattavuuden takaamiseksi. Tämä lainsäädäntö pistäisi kaikki jäsenvaltiot samalle tasaiselle pelikentälle ja lisäisi seurattavat ainakin 28 jäsenmaassa. Äh, Olisin mielelläni myöskin näin optimistinen, mutta tietyt kysymykset ovat vielä epäselviä. No, Rionde, teitä kiinnostaa, kiinnostaa erityisesti tämä hyvä yhteistyö. Regarding Panama Papers. Kun puhutaan Panama-paperista, niin yhteistyötä on tarkoitus tehdä, koska aiemmin lähettää nämä maakohtaiset paketit tällä viikolla. Tietysti aina voidaan tehdä paremmin, mutta tähän mennessä, tähän mennessä kun puhutaan rahanpesusta, Euroopan yhteistyö on todella hyvää. Ja viime vuoden hankalat hetket, joita Euroopan unionissa elettiin, osoittivat, että eri jäsenvaltiot ovat todellakin halukkaita tekemään yhteistyötä nopealla ja tehokkaalla tavalla. Paul Tang on Vielä Paul Tang ja sitten kaksi muuta kysymystä. Gomes, Demasi, Luke. Ja sitten täytyy päättää, koska aika alkaa loppua. Paul Tang, olkaa hyvä. Kiitoksia, että olette paikalla. Monet asiat liittyvät yhteensä, rahanpesu, rikollisuus, mutta myöskin veron kierto. Eli oletteko havainneet jotain suunnitelmia, joilla pyritään kiertämään veroja, kun teette näitä tutkimuksia, jotka sinänsä eivät ole laittomia, mutta joihin kuitenkin kiinnitän huomiota. Ja oletteko havainneet tällaisia suunnitelmia ja onko siitä raportoitu esimerkiksi jäsenvaltioihin? Ja sitten yksi kysymys Rion Delle. Olemme huomanneet, että jotkut maat eivät toimita tietoja, kuten Luxemburg, Malta, Kypros. Te ette tähän vastanneet, mutta mikä on tähän syy? Mikä on pielessä näissä maissa? Ja oletteko kysyneet näiltä mailta, miksi he pidättävät näitä tietoja? Varmaan olette näin tehneet ja haluaisin kuulla, miten siihen on vastattu. Eh. Kiitoksia. Kuka haluaa ensimmäisenä vastata? Olafista ensin. No, no voitteko te vastata jotain vai haluatteko ehkä toimittaa tietoja kirjallisesti tai ette ollenkaan? To your first question, uh, uh if... Vastauksena ensimmäiseen kysymykseen. Jos me jotain havaitsemme ja annamme tiedon jäsenvaltioille, niin itse asiassa tilanne on juuri toisinpäin. Emme me mitään tunnista, koska me emme tee tutkimustyötä. Me kuulemme tiettyjä asioita koordinaatiokokouksessamme ja se tulee yhdestä jäsenvaltiossa ja toinen jäsenvaltion puheenjohtajana. Uh, uh, do you see that, see schemes for tax Näettekö järjestelyitä verokierrolle näiden tutkimusten aikana ja sille, että jäsenvaltioita kannatta, eh, jäsenvaltioille kannattaisi tietoa jakaa. Näin voi tapahtua, mutta ei minulla mitään tilastoja tässä suhteessa ole. Yleisesti ottaen kuitenkin tilanne on juuri päinvastainen. Auf eh, eh. Täällä on vielä Romana. Excuse me, yeah. Niin, aina suokaa anteeksi. Hyundai vielä. So regarding... koskemme näitä järjestelmiä, Eurojustina me emme tutki, me yhdistämme ihmisiä ja tuemme. Mutta näemme, että rikolliset käyttävät tiettyjä kaavoja ja kuvioita. Ja kuuluu veronkierto, Eh, en ole koskaan sanonut, että tietoa ei jäsenmaalta tule. Me saamme informaatiota jäsenvaltiolta, mutta aina voi parantaa. Okei, okay, jetzt habe ich noch Romana Tonk auf. Sitten vielä Romana EPPstä ja sen jälkeen vielä kaksi menettelyä ilman puhelista. Da, eh, nas eh, zelo. Kiitoksia. Meitä kiinnostavat nähtävästi samat kysymykset. Me kaikki haluaisimme tietää, mitkä jäsenvaltiot tekevät parempaa yhteistyötä näissä prosesseissa ja mitkä ovat sitten vastahakoisempia. Tämä kysymys on tullut esille jo pari kertaa, joten vaikuttaa selvältä, että te ette ole valmiita antamaan meille nimiä. Te ette halua osoittaa ketään sormella, ettekä halua kertoa, mitkä maat ovat yhteistyöhaluttomia. No käännetään kysymys toisinpäin. Mielestäni ei ole reilua, että me emme ylistä niitä maita, jotka tekevät täysimittaista yhteistyötä. Haluaisin tietää, miten aiotte parantaa yhteistyötä. Eli jos ette halua antaa niiden nimiä, jotka eivät tee yhteistyötä, niin kertokaa sitten, mitkä tekevät hyvää yhteistyötä. Kiitos, ihan lyhyt vastaus. Niin Kessler ei vissiin tunne ketään mallioppilasta. Minä uh, no, toistan. Emme ole yhteistyössä kenenkään kanssa. Tämä me yksin. Emme emme mitenkään vastuusta yhteistyötä, me emme vain tarvinneet yhteistyötä jäsenvaltioiden kesken. Me teemme taas itse. Me tarvitsemme yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa tutkiessamme petoksia, jotka kohdistuvat eu budjettiin tietyissä jäsenvaltiossa. Mutta Tämä on pitkä keskustelu tilitarkastusvaliokunnassa ja lämmästi kutsun teidät kuulemiseen sen siellä. Mutta Panama-papereissa etenimme yksin ilman tarvetta yhteistyöhön. Good. jetzt haben wir... Selvä. Sitten vielä kolme yhden minuutin kysymystä. Ensimmäisenä Anna Gomes. Minuutti kysymyksen, kaksi minuuttia vastauksen. Olemme jo aikataulusta jäljessä. Ensinnäkin haluaisin tietää, voisitteko tarjota meille linkin tähän offshore-yhtiöihin, jolla on yhteys järjestäytyneen rikollisuuteen ja terrorismiin? Ja voisitteko kertoa, mitä tapahtuu, kun mennään esimerkiksi Saksan kaltaiseen maahan, jossa on lainsäädäntöä, joka vaikeuttaa oikeudellista yhteistyötä. Esimerkiksi tapaus, jossa sukellusvuone myytiin Portugaliin ja näitä korruptoituneita osapuolia Portugalissa koskaan löydetty, koska Saksalla oli sopimus niiden kanssa, jotka harjoittivat korruptiota suojellakseen heitä, jotta nämä eivät sitten kertoisi tietoja toisista. Ja tämä allekirjoitin vuonna 2004 silloin, kun Barroso oli pääministerinä. Ja 90 miljoonaa, kun meni läpi, löytyy tuolta Panava papereista. Kiitoksia. Kuka haluaa nyt vastata tähän? Tämä oli hankala kysymys. Gomes on aikaisemmissakin kuulemisissa esittänyt saman kysymyksen. Kuka kaikki vaikenevat? Kann ich? Darf ich? Ja, Ää... Niin. No, minulla ei nyt oikeastaan ole vastausta tähän tapaukseen, jonka tunnemme hyvin, mutta haluaisin kuitenkin sanoa, että nämä asiat, joita nyt tutkimme näissä tapauksissa, nämä ovat vanhentuneita, vanhanaikaisia tapoja tehdä tutkimuksia. No, ei nyt, tämä ei koske Olafia, mutta muita. Me tutkimme näitä kansallisesta näkökulmasta, koska kansalliset viranomaiset tekevät tutkimuksia kaikissa näissä tapauksissa, mutta rikokset eivät ole kansallisia, kuten tämä esimerkkinen. Lähes kaikki nämä tapaukset, joita Olaf tutkii, eivät koske ainoastaan yhtä jäsenvaltiota. Taloudellinen todellisuus ja rikollisuudenkin todellisuus ylittää rajat. Ne ovat rajat ylittäviä luonteeltaan – mutta me tarkastelemme niitä edelleen hyvin sirpaloituneella 1800-luvun tavalla, eli kansallisesta näkökulmasta. Ja tässä meillä nyt on selkeä esimerkki tästä. Ja tämä lähestymistapa on kyllä auttamatta vanhentunut. Meillä pitää olla eurooppalainen näkökulma, eli Euroopan unionin pitäisi olla yksi taho, tai yksi oikeudenkäyttöalue. Näin on tarpeen ja niin kun näin ei ole, niin me joudumme aina täällä luettelemaan mallioppilaita ja huonoiten pärhän pärjänneitä. Kiitos, Fabio Di Massi. Kysymys täällä Reon Delle. Toimiko mikrofoni? Ei. Uh, a question to Mr kysymys on teille Europolista. Vastauksissaan sanotte, että lataisitte tietokannan, panama tietokannan tästä 4000 pistettä, ja se, sillä oli tällaisia keskittymiä, kuten islamistit terroristit Hydraa nimekkäillä, ja sitten yhdistyskuningaskunta sai epäilyttävistä toimista eniten transaktiosta eniten hittoja, mutta mistä musta tuli tämän isosumia terrorismista ja sitten saksalaiset eurojustin edustajat, Saksan, minä olen saksalainen meppi ja Saksan rahanpesututkijat kertovat, että Saksan isoimpia ongelmia on kiinteistörekisterin puute rahanpesuvastaisessa toiminnassa. Mitä te tuumitte? Rehundeen. Noch zwei Minuten für die Antwort. Vielä kaksi minuuttia vastausaikaa. Uh, regarding the, the it's... Niin. Tiedot, jotka liittyvät terrorismiin, niin se oli yllätys. 116 osumaa saatiin. Ja sitten maat, joista saatiin Europolin näitä tietoja. Meillä on voimakasta tietosuojaa ja suojelemme jäsenvaltioiden etuja joten en nyt pysty vastaamaan tähän kysymykseen. Niin tämä tietosuoja ei koske ainoastaan yksilöitä, vaan Europolissahan tietoja suojellaan sen tarmukaisesti, joka toimittaa nämä tiedot. Ja tästä syystä meillä on näitä maapaketteja ja sitten jäsenvaltiot voivat sitten jakaa näitä tietoja muiden jäsenvaltioiden kanssa. Uh, Mrs. Um, I have to ask... Niin, Dimisi, minä olen EU-toimielimen edustaja ja sillä syystä joudun toteamaan teille, että en voi kommentoida yhden yksittäisen jäsenvaltion lainsäädäntöä. Meidän roolimme Your Justice on se, että päästään yli näistä eri juridisten järjestelmien eroista koordinaation avulla. Ja sitä me teemme. Me työstämme, työskentelemme olemassa olevien järjestelmien puitteissa, pidämme sitten niistä tai e, emme. Se ei ole oleellista, vaan oleellista on se, että viemme eteenpäin yhteistyötä niin, että asiat saadaan hoidettua. Niin me etenemme. Se on meidän tehtävämme. Äh, Herrn Luca als nächster und dann... Seuraavaksi Luke ja sitten on menty 11 minuuttia aikataulusta yli. Frage von Herrn de Masi. Eli yksi lyhyt kysymys. Euroopan parlamenttihan edustaa Euroopan kansalaisia, emmekä ole saaneet vastauksia kysymyksiin, mutta missä maissa on eniten yhteyksiä islamistisiin kysymyksiin, mutta tähänkään ei ole vastattu. Mutta sitten toinen kysymys. Langehan kysyi, onko maita, jotka ovat vastahakoisia, ja sanottiin, että näin ei ole. No, haluaisin nyt erityisesti vielä kysyä Itävallasta ja Luxemburgista. Niillähän on poikkeus direktiivissä, eikä henkilötietoja toimiteta muihin valtioihin. Onko niin, että Luxemburg ja Itävalta ovat tehneet yhtä paljon yhteistyötä kuin muut jäsenvaltiot? Kiitoksia kysymyksestä. Niin kuka haluaa vastata tähän? Ja no, me kuulemme tietysti vielä näiden maiden edustajiakin. Äh, ja, Sie können dazu nicht sagen, Herr Ma- Niin Maikapri, te ette voi sanoa tästä mitään vai? Niin sanoi jo, että Panama-menettelyissä sehän on kaikkien aikojen suurin korinointioperaatio Eurojustissa. Ja se on liittynyt siihen, että jäsenvaltiot ovat tehneet hyvin halukkaasti yhteistyötä. Hyundai, ei mitään. Kessler ihan lyhyesti. It's not that I do not want to. Ei ole niin, että minä en halua sanoa, mutta sanon sen, että minä en ole työskennellyt enkä työskentele minkään jäsenvaltion aika rahanpesun kanssa, koska se ei kuulu minun toimivaltuuksiini. Minä tutkin myös Itävallassa ja Luxemburgissa petoksia ja muita rikoksia. Mitä yhteistyöhön tulee? Näissä rikoksissa yhteistyö on niin kuin muitakin kanssa, mutta te viittaatte rahanpesoon ja veronkiertoon, ja siellä meillä ei ole toimivaltaa. Mainitsit kaksi erityistä nimettyä maata, mutta kun en ole yhteistyössä minkään maan kanssa, en voi sanoa yhtäkäs mitään ehkä muut kollegat ovat eri tilanteissa. Jotta löydämme vastauksen siihen, mitä täytyy etsiä niitä eri tavalla. No niin, haluaisin kiittää asiantuntijoitamme. Tämä oli hedelmällistä. Ja panama osalta yhteistyö ilmeisesti on hyvä. Ja sitten kuulemme vielä, onko asiassa parantamisen varaa. Kiitos Riondelle, Märkaprille ja Kesslerille. Ja ensimmäinen paneeli päättyy. Kahden minuutin tauko, kun vaihdamme ihmiset täällä puheenjohtajapöydän takana. Ah, voilà, je vais me déconnecter. Je vous laisse. Merci. Désolé, hein. Je vous en prie, monsieur. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir... No niin, hyvät naiset ja herrat. Jatkamme sitten toiseen osioon. Kello on viisi, eikä varttia vaille. Eli meidän täytyy nyt ponnistella, jotta kysymykset ja vastaukset ovat hiukan lyhyempiä. Sitten toivotetaan tervetulleeksi vieraamme Ensinnäkin Philippe de Koster, joka on Belgian rahoitusyksikön puheenjohtaja, ja sitten Michel Klees, Hän edustaa Belgian syyttäjäviranomaista. Ja sitten Norbert Naulin, joka on EOX-tutkimusyksikön johtaja. Siellä tutkitaan Panama-papereita Pohjois-Rainin Westfalian osavaltiossa. Ja sitten vielä videoyhteyden kautta. No nyt kuva näyttää aika tummalta, mutta siellä hän on Patrick Montagnier, joka on Ranskan viranomaistason edustaja. Eli tervetuloa kaikille neljälle. Belgian kollega oli äsken tässä, mutta nyt hän on hävinnyt johonkin. No, mutta aloitamme. Eli en nyt tässä esittele enää ketään, koska olemme jo myöhässä aikataulusta. Eli olisin kiitollinen, jos voisitte puhua korkeintaan kahdeksan eikä kymmenen minuuttia tässä alussa, jotta aikaa jää vielä kysymyksille. Eli tervetuloa, Glaze. Ja sitten ensimmäiseksi Belgian rahoitustiedusteluyksikön johtaja Philip de Koster saa puheenvuoron. Ja nyt kyse on siitä, miten, millaisia kansallisia kokemuksia jäsenvaltiossa on. De Koster, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän teitä, hyvät jäsenet, voin käyttää kolmea kieltä. Ja nyt tästä kieltä, jota ei ole paljon kuultukaan, ranskaa. Olen laatinut asiakirjan tätä varten, niin pitäydyn niissä kahdeksassa minuutissa toivottavasti, mikä meillä on annettu. Minulla on rahoitustutkimuskeskus Belgiassa. Ja pieni yhteenveto siitä, mitä me teemme ja mitä me olemme. Ja minä poikkeavan tekstistä vastatakseni kysymykseen, mitä täällä on kuultu. Ja meillä on muutama huomiokin tässä esitettävänä Panama-papereista. Belgian rahoitustutkimuskeskus on 93 perustettu. Ja meillä on, meillä on rahan rahanpesuun vastainen lainsäädäntöä. Tämä ei sisällä ollut mitään uutta, kun puhutaan veropetoksista. Vuosien myötä 78 aikana olemme joutuneet vähän täsmentämään tätä eksotista käsitettä. Ja meillä on raskautettua, organisoitua ja ei-organisoitua veropetosta. Me Eli tämä tavanomainen veronkierto, veropetokset eivät kuulu toimivaltaan. Nämä, tämä raho, rahanpesuun selvittelykeskus saa tietoa epäilystä joko Ranskan raho, Belgian rahoituslaitoksilta tai kumppanilta muilta maailman rahanpesun selvityskeskuksilta. Ja me teimme näistä näistä tutkimuksia. Belgiassa meillä on mahdollisuus kuulla kaikkia valtion ja tutkia kaikkia valtion palveluita, oikeuslaitoista, poliisia, tiedustelupalveluita, veroviranomaisia. Me voimme myöskin kuulustella tai kuulla Olafia, kun kysymys on rikoksista tai sellaisista, jotka vaarantavat, toimista, jotka vaarantavat EUn budjetin käyttöä. Meillä on toimivallat erittäin laajat. Kun epä, epäilyttävä transaktiomeista todella on sellainen, meillä on mahdollisuus ja meillä on velvollisuus itse asiassa antaa tiedot oikeusviranomaisilla. Belgiassa meillä on mahdollisuus hallinnollisesti sulkea henkilön tilit ja transaktiolta viideksi työpäiväksi tämän esimerkin. Maanantaina minä halusin, jos halusin blokata jonkun tilin, niin meillä on mahdollisuus hallinnollisesti ehkäistä tämä ja, ja se, sen voima loppuisi huomenna, koska perjantai ei ollut pankkien toimi päivä Belgiassa. Eli niitä ei lasketa. Eli minä taistelen rahanpesua vastaan ja veropetoksia vastaan. Rahanpesuun liittyy koko vakavia rikoksia pohjimmiltaan. Mikä sitten on ero perusrikoksen ja rahanpesun välillä? Tämä pohjimmainen rikos tuottaa voittoa, että nämä voitot, tuotot pitää sitä pestä. Ja verokiertoa tapahtuu sitten, kun rahat päätyvät jonkun maan tileille, pankkitilille tai se sijoitetaan kiinteistöihin. Me voimme taistella siis tätä rahapesua vastaan joko sulkemalla tilejä määräaikaisesti tai välittämällä eteenpäin välttämättömät tiedot kiinteistöjen takavarikoimiseksi. Miksi taistella rahapesua vastaan? No minähän olen myöskin syyttäjä. Meillä on ollut jo vuosi tämä vakaumus, että tässä rahoituskysymyksissä meidän täytyy luoda strategia. Minä tällaisen rahanpesukäytöskeskuksen johtajana minä voin tutkia rahanpesua, kaikkea järjestäytyneen rikollisuuden rikoksia, mutta tiedän, on tutkintatuomareita ja syyttäjiä ja poliisin palveluksessa, jotka hankkivat tietoja näistä peruspohjimmasta rikoksista rahoittajat, järjestäytynyt rikollisuus, ihmiskauppa, prostitaatuutio. Mikä tässä on tärkeintä? Taistella rahapesua vastaan vai pohjimmaista rikosta vastaan? Ei sillä nyt ole ne väliä. Me emme usein saa tekijöitä kiinni. Ja sinne usein on, rikos on jo vanhentunut. Ja, ja rahanpesu taas vanhenee hitaammin tai harvemmin kuin perusrikos. Ja se meille, tämä antaa meille varmuutta ajankulun suhteen. Että jos se ihmistä saisi perusrikoksesta kiinni, me voimme kuitenkin rikoshyödyn periä takaisin. Mainitsen nyt yhden maan, vaan mainitaan yhden maan, joka tekee kovasti yhteistyötä Euroopassa. Panama paperit ja veropetokset, onpa yksinkertaista vakavaa järjestäytynyttä tai ei, niin meillä on mahdollisuus työskennellä Belgian verotarkastajien kanssa tai ALV-tarkastajien kanssa. Meillä on tapana pyytää heitä tietoja ja saada tietoja, jotka ruokkevat sitten meidän analyysiämme. Me, enkä me pelkää tarttua tähän rahanpesukanavaan, joka veropetoksiin liittyy, mutta kun kiinnittäkää huomiota tähän, että kun puhutaan veropetoksista, täytyy tehdä ero näiden eri vaiheiden kesken. ALV-petokset ovat yksinkertaisia ja, sen ei, ja niistä jää nopeasti kiinni. No, offshore-tilit Panamassa, herra Kessler mu- muistatte, se, että on paketin ulkomailla, ei sinänsä ole rikkomus. Mutta mutta se, että sitä ei kerro veroilmoituksessa, kun veroilmoitus pitää jättää, siitä tulee rikkomus arvostettu kollegani, ja tulee hyvin, ja vaan tilin, sanotaan Bahamaalla. Ei se ole rikkomus. Mutta seuraavana vuonna veroilmoitusta täyttäessään hän unohtaakin ilmoittaa tästä tilistä ja sitten sitä voi alkaa juttu. Näiden ensimmäisen viiden kuukauden aikana en voi tehdä mitään. Minä odotan, että mitä rikkomusta ei tapahdu, tai että sellainen tapahtuu, voimme aloittaa jonkun. Nyt siirry kansainväliselle alueelle. Kolme edellistä puhujaa. Äh, Eurojustista on puhuttu paljon. Minä arvostan heidän työtä. Tuonne Neuropoliin olen tyytyväisenä nähnyt, että Systran toimii ja Meillä on seitsemän rahanpesun säilytyskeskusta ja onneksi Belgia on hyvä oppilas näiden yhteistyötä tekevien keskusten kanssa. Ja meillähän ei ole muuta mahdollisuuttakaan. On muita, jotka eivät ole ei yhteistyö halusia, mutta vähän hitaita. Kaikilla Euroopassa, missä on näitä FI-yksikköjä, on, siellä on myös yksi tekijä, tätä tarpeeksi kuulla, tämä Edmond ryhmä 140 maailman rahoitus keskusta, miksi maailmassa, koska belgialaiset ja amerikkalaiset perustivat tämän 95 Edmond Palatsissa. Ja tuosta tuo nimi. Ja kaikki nämä maailman keskukset tapaavat muutama kerran vuodessa keskustelemaan asiakokonaisuuksien yhteyksistä Panama kuuluu näihin. Ja nopeasti Panama-kysymys. Olen saanut nimiä. Olen saanut veroviranomaisten lähettämiä nimiä, 240 nimeä. Ja äh, olen alueelle 97 äh, tutkimusta. Mitä minä teen? En mitään koska olen pyytänyt Panamalta täydentäviä tietoja. Minä odotan. En ole mitenkään epätoiminen. Joulu lähestyy. Ehkäpä Pekko Lahja on, tulee kuusen alle. Eli me toimimme, mutta rajoitettuun resursseen. Viimeisenä viitenä sekuntina puhun yhteistyöstä. Enemmän pitäisi olla pikemminkin synergia täytyy sokertaa teitä. Ihmiset ovat sokeroituneet, kun puhutaan Europolista ja Eurojustissa. Minulla on taipumus sanoa, että miksi emme miettisi tällaista Euroopan tasasta rahanpesututkimusyksikköä. Ja mielelläni kuulen ehdotuksia tästä. Äh, ich möchte nun. Kiitoksia. Sitten Patrick Montoyer videoyhteyden kautta saa puheenvuoron sen jälkeen kaksi herraa täällä. Eli Montagnier, te olette Ranskan rahoitusvalvonnan edustaja. Kuuluuko? Olkaa hyvä. Merci. Alors je crois qu'effectivement l'image est un peu sombre. Niin. Kuva täällä ei teidän puolella olla niin selvä, mutta täällä minulla kyllä näin hyvin. Haluaisin muistuttaa siitä, minkälaisia viranomaisia meillä on. Viranomaiset on integroitu vuonna 2010 pankin ja vakuutustoimialojen suhteen. Ja tämä merkitsee sitä, että meillä on tällainen valvonta, jossa tarkastellaan rahoitusturvallisuutta pankkien puolelta. Sitten meillä on rahanpesun vastainen toiminta ja Kolmanneksi, kolmas tehtävämme on kauppakäytäntöjen valvonta. Pankit suhteessa asiakkaisiin silloin, kun pankki- ja vakuutustuotteita myytään näille. Meillä on Ranskassa rahoitusmarkkinat, jotka sisältävät sekä pörssin että rahoitusvälineiden myynnin asiakkaille riippumatta näiden ö, tyypistä. Eli tämä asia, josta nyt puhumme ja josta halusitte kysyä meiltä tänä iltapäivänä, on sellainen, että se koskee Panama-papereita ja meidän vastuutamme, kun torjutaan rahanpesua ja terrorismia, ja nämä kaksi akselia ovat aivan yhtä tärkeitä, on selvää, että valvontaviranomaisen tehtävänä on varmistaa se, että pankit ja vakuutusyhtiöt noudattavat sitä lainsäädäntöä, joka niihin kohdistuu. Kuten edusta, edeltäjäni totesi, meillä on yhteistyötä Ranskan tiedostopalvelun kanssa ja toimialakohtaisesti pankit ja vakuutusyhtiöt siis täytäntöpanevat niihin kohdistuvaa lainsäädäntöä. Eli meillä on erilaisia etä- tai paikalla tehtäviä tarkastuksia. Etätarkastukset merkitsevät myös pysyvää valvontaa. Se mahdollistaa sen, että voimme vastaanottaa erilaisia asiakirjoja, erilaisia prosesseja, jotka otetaan käyttöön. Meillä on myös äh, pyrkimyksenä testailla erilaisia menettelyitä joka vuosi ja tämän seurauksena sitten katsoa sitä, miten te hoidetaan esimerkiksi tutkimuksia kentällä ja ne prosessit, jotka meillä ovat, me varmistamme, että ne todellakin toimivat ja mahdollistavat sen, että rahoituslaitokset täytäntöönpanevat niiden velvollisuudet, muun muassa ne, jotka kohdistuvat asiakkaiden tunnistamiseen. Eli tämä on se tiedusteluyksikkö, joka meillä tällä tavalla toimii. Kun puhutaan sitten tämä erityisempi tietopyyntö, josta halusimme näkemyksemme tänä vuonna ja olemme siitä tuottaneet tällaisen yksityiskohtaisemman paperin, niin olemme käynnistäneet useita tutkimuksia vuoden 2016 huhtikuun jälkeen, jotta ymmärtäisimme, millä tavalla pankkiala ja vakuutusyhtiö vakuutusyhtiöt, jotka toimivat ulkomailla tai joilla on paljon yksityisiä toimenpiteitä. Katsotaan sitä, millä tavalla jotkut niiden asiakkaat ovat yhteydessä panamalaisiin offshore-rakenteisiin. Ja kun tätä tietoa keräämme, olemme edelleen sitä keräämästä, koska tässä on useita satoja kirjeitä, jotka on lähetetty edes takaisin, ja olemme päättäneet keskittää valvontamme useisiin organismeihin, josta haluamme saada lisätietoja. Ja tässä aiomme edetä kahdella tavalla. Joko pyydämme sitä, että tarkastukset, vuosittaiset tarkastukset toimitetaan meille, jotta voimme tukeutua tähän ensisijaiseen tarkastustyöhön, joka on tehty, tai sitten teemme itse jonkun verran tutkimustyötä tuolla paikan päällä, joka kohdistuu kansainvälisiin yksityispankkiin, jotta voisimme ymmärtää niitä paremmin ja mennä pidemmälle kuin tässä ensimmäisessä näkemysvaihdossa, näkemysten vaihdossa. Veronkierto ei kuulu meidän toimivaltaamme, vaan meidän generinen roolimme kohdistuu nimenomaan terrorismin rahoitukseen ja rahanpesuun. Ja tietysti veronkiertoon sisällytetään näihin rikoksiin, joita voidaan määritellä siis rahanpesuksi. Ranskassa veronkierron sisällyttäminen Rahapesu on tapahtunut jo aika varhaisessa vaiheessa, sitä on ollut jo usean vuoden ajan. Eli rahapesun torjunta on aika vanha asia Ranskassa, mutta sitä ei ole täysin harmonisoitu alusta lähtien Euroopan unionissa. Eli me olemme tehneet tämänkaltaisia tarkastuksia ja meillä on usein hieman hankalaa se, että pyrimme varmistamaan tehokkaan ja operatiivisen valvonnan, joka kohdistuu monikansallisiin yrityksiin. Meidän vastuullamme on se, että varmistamme, että riippumatta siitä, minkä kansallisuuden yrityksiä meille Ranskaan tulee, koska meillä on yrityksen perustaminen vapaus meidän täytyy varmistautua siitä, että myös tytäryhtiöt noudattavat Ranskan lainsäädäntöä ja kun tarkastellaan sitten tytäryhtiöitä muualla Euroopan unionissa tai sen ulkopuolella, meidän täytyy varmistautua siitä, että ryhmittymän johtaja ymmärtää millä tavalla tätä lainsäädäntöä tulee noudattaa ja näin. Sen täytyy myöskin tarkastella sitä, millä tavalla lainsäädäntö saattaa kohdistua tähän tilanteeseen. Meidän täytyy tämän lisäksi katsoa sitä, että onko Ranskassa lemayhtiöllä mahdollisuus tietää se, mitä sen tytäryhtiössä todella tapahtuu. Ja tässä suhteessa tilanne on erittäin tärkeä, koska näin ei useinkaan ole ollut asianlaita. Pankkisalaisuus on estänyt kaikenlaisen tiedon välityksen mukaan tieto emäyhtiölle. Olemme tekemässä sopimuksia ulkomaisten viranomaisten kanssa, joiden tavoitteena on valvoa niitä tytäryhtiöitä, jotka eivät kuulu niiden alaisuuteen. Ja nimenomaan kyseisen maan lainsäädännön pitää kohdistua tähän rahanpesun vastaiseen toimintaan. Me katsomme sitä, mikä on tämän ranskalaisen emäyhtiön ja tytäryhtiöiden välinen toiminta. Mutta millään tavalla meillä ei ole valtuuksia toimia suhteessa muissa maissa sijaitseviin tytäryhtiöihin, ovatpa ne sitten Euroopan unionissa tai sen ulkopuolella. Se sen sijaan, mitä voimme tehdä, on asettaa sanktioita emäyhtiölle, jotta se valvoisi näitä tytäryhtiötään silloin, kun ei saada kokonaiskuvaa tilanteesta. Ja tämä puute ei johdu paikallisen lainsäädännön puutteista. Meillä on myös kyky tarkastella niitä säännöksiä, jotka liittyvät rahanpesun vastaiseen toimimiseen, eli rahanpesun vastainen valvonta ja äh, muu valvonta näiden yhdistämisellä meidän toimintamallien tuntemuksemme, joka liittyy tähän toimintaan on äärimmäisen tärkeää, jotta voisimme valvoa sitä, millä tavalla yhdenmukaisuus toteutuu silloin, kun torjutaan rahanpesua ja terrorismia. Ja millä tavalla se sijoitetaan näiden rahoituslaitosten ytimeen. Tämä ei ole millään tavalla irroitettavissa erikseen kokonaisuudesta, sillä rahanpesun torjunta on pankkialalle tai vakuutusalalle jokapäiväistä toimintaa suhteessa äh, asiakkaasta. Se alkaa siitä, että tunnistetaan kuka asiakas on, mitkä ovat ne summat, joita siirretään pankki- tai vakuutuslaitosten kautta. Eli meillä on tietyt yhteydet ranskalaisiin tiedusteluyksiköihin, jotka siis joskus siirtävät meille tapauksia, jotka saattavat syntyä siitä, että rahoitusvalvonta ei ole kyetty riittävästi harjoittamaan. Ja aiomme myös äh, petostapauksissa siirtää nämä paikalla tehtävien tutkimustamme tulokset, vaikka me emme teenkään tutkimusta näistä kymmenissä, sadoissa, tuhansissa eli transaktioissa, joita on tehty, Ja meidän täytyy testata sitä, millä tavalla nämä mekanismit toimivat, joilla pyritään torjumaan rahanpesua. Meillä on ollut epäiltyjä tapauksia, kun epäilyt liittyvät rahakiertoon, niin silloin noitaan yhteyttä myös rahoituksen johtaviin tahoihin. Ja päätänkin oikeastaan tähän, koska puhuin jo niin pitkään. Kiitoksia. Kiitoksia, Montaniel. Tämä oli mielenkiintoinen esitys ranskalaisista käytänteistä, mutta nyt jatkamme. Michel Claes, joka edustaa Belgian syyttäjää. Olkaa hyvä. Oui, je remercie, monsieur le président. Je ne suis pas prosecu... Kiitoksia. En ole syyttäjä, olen vain tutkiva tuomari. Puhun teille aivan riippumattomasti kuitenkin nyt. Vuosien kokemus laadullista asennetta voin sanoa, että yhtäältä kun olemme kuulleet näistä Panama-papereista, minut kutsuttiin Belgian parlamenttiin kuultavaksi. Ja aluksi sanoin, että olen hämmästynyt siitä, että olette hämmästyneitä. Me ammattilaiset, jotka tunnemme tämän asian, niin vuosikausia jo olemme nähneet näitä ilmiöitä. Ja tietysti Panama on nyt sitten voimassa, mutta ehkä myöhemmin tulee Kaimaan paperit ja niin edelleen. Ja meillä olisi tässä sitten 40 vuodeksi skandaaleita, siis vähintäänkin. Meidän täytyy nyt puuttua tähän ilmiöön ja tämä kiinnostaa minua, koska jos Belgiassa, kuten olemme kuulleet liittyen henkilöihin, jotka ovat näissä asioissa mukana, niin on hyvä, että meillä nyt on tämä ilmiö, jonka kautta meillä on sitten tutkintavaliokuntia tai ehkä jonain päivänä sitten reagoidaan tähän tilanteeseen. Ja jotta voidaan toimia tehokkaammin ja puuttua siihen, mistä De Köster puhui, niin on erittäin tärkeää todeta, että tämä ei ole mikään finanssipoliittinen ongelma. Ja tämä sana fiscal pitää poistaa ja korvata tässä sanalla toisella sanalla rikollisuus, eli rahoitusrikollisuus tässä tapauksessa. Rahoitusrikollisuutta on neljää tyyppiä. Ensinnäkin rikolliset, jotka toimivat täysin rikollisella tavalla. Esimerkiksi teillä, teillä voidaan kutsua vaikka korjaaja, ja sitten kun kysytään, haluatteko laskun, niin se on ensimmäinen vaihe. No sitten toinen, jos otatte yhteyttä yhteyttä yritykseen, joka rakentaa teille uima-altaan, ja sitten sanoitte, että minä veloitan tämän yritykseltään, niin sanotaan, että ne ovat yrityskuluja. Se on sitten kirjanpitorikos. Kolmanneksi korruptio. Oli sitten julkista tai yksityistä korruptiota, ja Euroopassahan meillä on tällaisia ilmiöitä mm, vähemmän kylläkin kuin muualla maailmassa, erityisesti eteläisellä pallonpuoliskolla. Sehän on kammottava ilmiö, joka estää demokratian toteutumisen. Se saattaa tappaa demokratian, jos emme ole valppaina tulevina vuosina. Tämä ilmiö on olemassa ja kyse on henkilöistä, jotka toimivat täysin tavallisissa tehtävissä. No sitten on rikollisuutta. Kyse on siis suurista rikkomuksista, ihmistä, jotka eivät tee muuta kuin tätä. Ja sitten on rikollisuutta, joka on käytännössä virtuaalista. Tiedättekö, kuinka paljon varoja tulee tai menetään Euroopasta 250 miljardia vuodessa, jotka on kavalettu tai saatu petoksen kautta. Kyse on fiktiivisistä operaatioista ja kansainvälinen rikollisjoukko toimii eri jäsenvaltioissa ja se toimittaa sitten kiinteistö, väärennettyjä kiinteistötietoja eri jäsenvaltioista ja Belgiassa ainoastaan hukkana 450 miljoonaa kolmessa kuukaudessa, jotka ovat menneet Dubaihin. Ja uskokaa, että Dubai on ihan sama kuin bye bye näille rahoille. Ja sitten on suurrikolliset. Tiedättekö, kuinka paljon on tietoja esimerkiksi huukekaupasta. 5000 miljardia dollaria. 350 miljoonaa sitten Euroopassa menee väärennöksiin. Asekauppa, ihmiskauppa, huijaukset. Kaikki tämä suurrikollisuus, joka tuottaa rahaa, likaista rahaa, joka sitten pitää pestä. Ja sitten terrorismi. Se on erityinen, koska rikokset tehdään etukäteen ja sen jälkeen tapahtuu attentaatti. Meidän täytyy muistaa, että terrorismi ei ole pelkästään attentaatteja. Meidän täytyy muistaa myöskin radikalisoituminen. Ja sitten asia, jota käsittelen omassa työssäni, se on lähes miellyttävää. Eli nämä välikädet. Eli ne henkilöt, joita ilman tämä ei onnistuisi. Pankkiirit, neuvonantajat, veroneuvonantajat, juristit, kirjanpitoasiantuntijat. Ja nyt kun toimitaan Panama-papereiden osalta, niin nämä ovat ehdottomasti ensimmäiset henkilöt, jotka täytyy tunnistaa. Jos ajatellaan nyt Belgian sisäistä tilannetta, niin voisin tunnin ajan selittää, miksi minua kammottaa oman maani politiikka ja näiden resurssien huono käyttö. Myönteisesti voisin puhua säännöistä, joita meillä on voimassa. Rahanpesusta, ja meillä on toinen laki, joka mahdollistaa sen, että asioita voidaan tutkia aktiivisesti, kun kyse on epäilyttävistä transaktioista. Ja sitten artikla 5052, jota suosittelen kaikille, se on sensaatiomainen, koska ensinnäkin rahanpesu on rikos. Ja siinä ei tarvitse esimerkiksi todistaa, että se liittyisi huumekauppaan. Kun takavarikoidaan näitä omaisuuseriä, niin se voidaan tehdä henkilön omaisuudesta, jota tutkitaan ilman, että omaisuus olisi tuottoa rikollisuudesta. Ja tämä on tärkeää, koska tällä artiklalla tähdetään siihen, että nämä kansarikolliset ja välimiehet saavat samanlaisen riko, tuomion näistä rikoksista. Ja mitä Euroopassa odotetaan ennen kuin toimitaan samalla tavalla? Eli Euroopan näkökulmasta voisin puhua tuomarin kokemuksestani. Paljon asioita voitaisiin tehdä. Voidaan osoittaa sormella Dagosteria. 2011 helmikuussa olin mukana verorikoskokouksessa ja siellä luotiin Eurofisk. Se on vähän niin kuin Europol tai Eurojust. Siellä vaihdetaan tietoja. Se on erittäin tehokas yksikkö ja sieltä annetaan koulutusta jäsenvaltioihin, jotta voidaan torjua näitä ALV-karusellipetoksia. Miksi me tee samaa näille muille petoksille? Eli etapit ovat yhtäältä pitää havaita toimintatavat, erityisesti rahanpesussa, koska ilman rahanpesua ei olisi Panamaa. Ja sitten kun havaitaan nämä toimintatavat, pitää ensinnäkin katsoa, ketkä laittavat setelit salkkuihin. Näinhän tapahtuu edelleen. Ja toiseksi, no kaikki katsovat, no mikä nyt tulee ole vanha marokkolainen nimi, koska ovet on suljettu arabimaihin aikoja sitten, mutta siellä toimitaan sitten korvausten kautta. Ja sitten laskutuskysymykset. tämäkin on sensaatio, koska kyse on vääristä, väärennetyistä transaktioista, joiden kautta voidaan korvata ja siirtää näitä varoja ulkomaille. Eli tätä kautta voitaisiin paljastaa nämä menettelytavat ja sitten voidaan katsoa, keitä nämä välikädet ovat. Monilla on nyt kännykkä kädessä. Katsokaa vaikka Googlesta veroparatiisit. Ei siellä tule esiin Panama-paperit. Sieltä tulee 150 mainosta välikädistä, jotka auttavat teitä näissä asioissa. Eli tämä nyt on todellisuutta tällä hetkellä. Eli meidän täytyy nyt tietää, keitä nämä ihmiset ovat ja ottaa heidät kiinni. Ja nyt kiireellistä on, ja tämähän liittyy sitten teidän tehtävänne, Eli meillä pitää olla laajemmat kriteerit. Meidän täytyy määritellä, mikä on veroparatiisi. Ja meidän täytyy laatia uusia luettelo, jossa korjataan aikaisemmat virheet. Ja kaikkein tärkeintä on se, että vuosittain, ja nyt viittaan teidän Euroopan parlamentin päätöslauselmaan lokakuuta 2013 liittyen korruptioon, te teitte erinomaista työtä. valtiot heittävät tämän tekstin roskiin, mutta siellä puhuttiin tietyistä toimista, joita koskaan ei ole toteutettu jäsenvaltioissa. Ja siellä tehtiin laskelmia kansainvälisen valuuttarahaston ja Maailmanpankin kanssa. Eli nyt olisi kiireellistä katsoa maailmanlaajuisesti, millainen katastrofi rahoitusrikollisuus on. Meidän täytyy selittää kansalaisille, eurooppalaisille erityisesti, että kyse on ennennäkemättömästä tilanteesta. Ja kuten Jolie, kuten sanoitte, tämä on ennennäkemätön tilanne. Ja meidän täytyy toimia välittömästi politiikan tasolla näissä maissa, jotka on havaittu tässä tutkimuksessa. Kiitoksia. Teillä on tästä kattava kokemusta. Kiitoksia. Ja sitten viimeisenä Robert Naulin saa puheenvuoron. Hän edustaa pohjois Westfalian erityisyksikköä. Eli te voitte puhua vähän ehkä tämän taustoista. Olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvät naiset ja herrat. Eli kerron nyt lyhyesti, mitä tein tutkimuvana virkamiehenä. Yksikköni, jota johdan Pohjois-Rhein-Westfalenissa, se perustettiin vasta viime vuoden helmikuussa. Siellä tutkitaan rikollisuutta, veronkiertoa. Ja miksi tämä yksikkö perustettiin? Siksi, että veronkierto liittyy läheisesti muihin, muun tyyppisiin rikoksiin. Ne voivat liittyä järjestäytyneeseen rikollisuuteen tai kyse on rikollisista, jotka liittyvät vaikka korruptioon ja kavalluksiin. Ja veropetos, veronpetokset liittyvät pitkälti myöskin terrorismin rahoitukseen. Ja jotta voitaisiin tutkia näitä asioita kattavalla tavalla yhdessä kollegoiden kanssa poliisiviranomaisesta, niin siitä syystä perustettiin tämä yksikkö. Yksi tutkimuksista liittyy termiin kanaali. Vuonna 2013 lopussa Noiran Westfalenin osavaltio ja sen viranomaiset Wuppertaalista saivat ostettua tietoja ilmiantajalta, ja niitä nyt ei voi verrata Panaman papereihin. Panaman paperithan ovat ne julkistetut tiedot, jotka eri taho oli hankkinut. Tämä yhteys näillä kahdella asioilla on se, että kun on perustettu tällaisia offshore-yrityksiä, ja, niin se liittyy tähän Panamaan. Ja tiedoissa on kerrottu, millä tavalla on perustettu tai ostettu offshore-yrityksiä ja siellä on tietoja myöskin varsinaisista taloudellisista toimijoista näiden yritysten takana. Eli konkreettisesti näissä asiakirjoissa on yritysten perustamisasiakirjoja, siellä on eri lupia, kokousten pöytäkirjoja, siellä on sisäisiä asiakirjoja, esimerkiksi valtakirjoja, se, sitä kauttahan saadaan tietää, kuka on todellinen omistaja. Siellä on otteita osakerekisteristä. Siellä on laskuja, jotka liittyvät yrityksen perustamiseen ja juokseviin menoihin. Siellä on myöskin taustatietoa ilmiantajista ja tietyistä yrityksistä. Ja siellä on myöskin sähköposteja pankkien, omaisuuden hallinnoitsijien ja sitten tämän Mossack Fonseca-yrityksen välillä. Siellä ei ole tietoja asiakkaista tai yksittäisistä tileistä. Näistä asiakirjoista voidaan todeta, kuka on varsinainen omistaja, mikä on offshore-yrityksen nimi ja missä se pääpaikka on. Kaikki offshore-yritykset, jotka ovat toimineet tai perustettu Mossack Fonsecassa, niin niiden pääkonttori ei välttämättä ole Panamassa, vaan niitä on myöskin Caymansaarilla, Seychelleillä, Britannian Neitsytsaarilla. Ja Mossack Fonseca on kansainvälisesti toimiva juristiyritys, jolla on 44 tytär haarakonttoria kaikkialla maailmassa, ei pelkästään Panamassa. Ja pääkonttorin äh, sijaitseminen ei myöskään tarkoita sitä, että varat ovat Panamassa tai jossain muualla veroparatiisissa, vaan nämä varat saattavat olla Euroopassakin. Sitten myöskin nähdään, mitkä ovat johtajien, johtokunnan jäsenten ja osakkeiden omistajan nimet. Ja tämähän liittyvät sitten se, että nämä todelliset omistajasuhteet on usein peitetty hyvin. Ja sitten tiedetään myöskin pankkien nimet, omaisuuden hallinnoitsijan nimet, jotka ovat toimineet näiden yritysten nimissä. Ei ole yhtäkään yksittäistä tapausta, joissa tämä varsinainen omistaja olisi henkilökohtaisesti ottanut yhteyttä Mossack Fonsecaan. Se on aina tapahtunut pankkien, pankkien edustajien, erilaisten rahoituspalveluiden kautta. Ja Esimerkiksi yritysten kustannukset merkattiin näiden pankkien taseisiin. Ja sitten on yksi erityispiirre. Jos tällainen yrityspankki on toiminut näissä asioissa, niin silloin asiakas pystyy kääntymään ainoastaan tämän pankin puoleen. Jos asiakas vaihtoi pankkia, niin silloin myöskään offshore-yritystä ei enää ollut olemat olemassa. Mutta yrityksen käyttö liittyy siis yhteen tiliin yhdessä tietyssä pankissa. Mehän tiedämme kaikki, että julkisuus ja viranomaiset eivät pysty välttämättä tietämään, kuka on todellinen omistaja. Kyse on sisäisestä asiakirjasta, jonka vain kolme henkeä henkilöt tuntevat. Omistaja, Mossack Fonsecan edustaja ja sitten pankki, joka on mukana näissä transaktioissa. Muut ihmiset eivät tätä asiakirjaa tunne. No, nyt kun saimme näitä asiakirjoja käyttöömme, niin katsoimme, kuka voisi hyötyä tällaisesta offshore-yrityksestä mitä voimme oppia. Ja meille nyt on tärkeää se, että offshore-yrityksiä käytetään rahanpesuun. Rahat ovat peräisin jostain rikollisesta toiminnasta, jota peitetään, ja toisaalta tätä kautta kierretään veroja. Veronkierto 90 prosenttisesti on ollut juuri se rikos, joka on kätketty näiden rakenteiden taakse. Meillä on kattavia tutkimuksia. Meillä on 524 Saksan kansalaista, jotka liittyvät yli 50 pankkiin, joita nyt tutkitaan. Ja sitten epäilyt näissä tapauksissa ovat Mossack Fonsecan henkilöt, jotka ovat olleet mukana rahanpesu- ja veronkiertotoimissa. Lisäksi kyse on henkilöistä, jotka toimivat pankeissa ja rahoituslaitoksissa, jotka auttoivat veronkierrossa tai rahanpesussa. Ja sitten identifioidut todelliset omistajat, joita epäillään sitten rahanpesusta tai veronkierrosta. Köllin syyttäjä on johtaja, johtava syyttäjä tässä tutkimuksessa. Ja sitten siellä on vielä Nordrhein-Westfalenin yksiköt mukana ja tutkijoita kaikista muista virastoista ja asianomaisista tahoista. Meillä on tiettyjä tutkimustavoitteita. Eli kyse on rikosoikeudellisista sanktioista kerättyjen verojen takaisin perintä. Sitten mukana olevien juristien palkkiot esimerkiksi ja pankkien palkkiot. Meillä ei ole mitään yritysrikoslakia, eli tässä täytyy puhua sääntöjen vastaisuuksista. Ja sitten tällä tasolla toimivat luonnolliset henkilöt myöskin kuuluvat tutkimuksen piiriin. Ja meidän täytyy toimia niin, että ne henkilöt ja instituutiot otetaan tutkimuksen kohteeksi kaikilla tasoilla, jotka voidaan pidättää kotimaassa. Eli kyse on vaikka emoyhtiöstä, saksalaisista liikepankeista, joilla on tytäryhtiö esimerkiksi Luxemburgissa. Ja sitten pankkien työntekijät, jos he toimivat kotimassa ja sitten muut pääsyylliset. Eli yhdeksi, veronkierto on 90 prosentissa tapaus, joka havaintaan syyksi näiden yritysten perustamiselle. Vuoden 2003 direktiivi on vähän vanhentunut, koska vuodesta 2005 tilit, jotka luonnollisella henkilöllä oli muissa Euroopan maissa, niin niitä voitiin verottaa, mutta sitä voitiin kiertää, jos tili siirrettiinkin offshore-yritykseen. Ja valtaosa tutkimistamme yrityksistä oli pyrkinyt siihen, että se voisi kiertää korkodirektiiviä. Ja sitten avunanto veronkierrossa – on ollut kysymys, joka on ollut organisoitu talousrikollisuuden muoto. Ja päätänkin tähän. Kiitos. Nauliin. Kiitoksia Nauliin. No tässä oli monia mielenkiintoisia tietoja, mutta meillä on jo nyt aikatauluongelma. Meillä on aikaa puoli seitsemään asti, eli meillä on vielä kolme varttia kokousaikaa. Meillä on pitkä puhelista, eli ehdottaisin, että yksi minuutti annetaan kysymykselle ja kaksi minuuttia vastaukseen. Varmaan Michelkin tässä onnistuu, koska hän oli entinen ulkoministeri ja entinen komission jäsen. Eli lukee, olkaa hyvä. Niin, en, en suostu tähän. Mehän sopimme, että meillä on oikeuksia esittää enemmän kysymyksiä, enemmän jälkikysymyksiä. Ja nyt rajoitatte aikaa, eli meidän pitää varata enemmän aikaa tähän. Niin, tai sitten voidaan sulkea tapaus. Ja sitten meillä on selkeät säännöt, meillä on tulkkaus, kaikki muu järjestelyt on hoidettu puoli seitsemän asti. Eli ehkä pari teistä voi esittää ihan lyhyitä kysymyksiä, niin sitten ei tarvitse tästä puhua sen enempää. Kofod ensimmäisen, olkaa hyvä. Kiitos ihan nopeasti puheenjohtaja. Filip de Koster, kiitos esityksestä. Yksi ehdotus on, että pitäisi perustaa eurooppalainen äh, rahanpesuyksikkö, seurantakeskus. Miten tuo toimistu, onnistuisi? Miten tämä FIUn perustaminen onnistuisi? Sanoit, että meillä Panama-papereihin liittyy 98 juttua ja pyydätte tietoa Panamasta. Miten voimme auttaa niitä ratkeamaan? Herra Naulin tuo tiedon ostaminen on sama kuin mitä Tanskassa tehtiin. Tans, Tanskaskin nostivat informaatiota. Miten tuo on auttanut teitä? Suosittelitteko tuota muille jäsenmaille? Tehostaisiko tuo, tuollaista rikosta vastaista, vastaista toimintaa? Kiitoksia sitten Kostelokaiva. Shortly, but... Mä pyrin puhumaan vastaamaan lyhyesti, mutta EUn rahapesun selvittelykeskus on asia, josta on puhuttu jo usean vuoden ajan. En näe paljon rahaa eikä paljon rakennuksia. Me tarvitsemme vain paikan, jossa voimme kokoontua yhteen ja analysoida tilannetta. Yksi tilanne on edessämme ollut jo kuukausia ja yksi näistä päätelmistä, jonka olemme tehneet terrorismin rahoituksesta – on se, että meidän täytyy yhdistää rahapesuselvittelykeskusten tutkimusyksiköt. Trakfo ja Belgian rahanpesuselvittelykeskus tekevät yhteistyötä, hyvin läheistä sellaista, tiivistä sellaista. Olemme niin kuin veljekset sodassa, välitämme tietoa keskenämme ja tällä hetkellä pohdimme sitä, mikä olisi hyödyksi kollegalleni, ilman sen, sen että kysyttäisiin tai pyydettäisiin tällaista odotettaisiin pyyntöä. 97 tapausta, mitä te voitte näiden suhteen tehdä? Aikooko rahapesun selvittelykeskus vastata minulle vai ei? Epäilen sitä. Mitä tässä suhteessa voidaan tehdä? Herra Daulin, bitte. Epätyydyttävää sitten Daulin. Man muss wissen, kriminelle... sind... Niin täytyy muistaa, että kansainväliset rikollisjärjestöt kiertävät kaikkia sijaintoja, jos heillä on sisäpiiritietoa. Jos on sisäpiiritietoa, niin silloin kahdella asialla on merkitystä. Kukaan ei aamulla heriä ja sitten ota yhteyttä tutkijoihin sanoa, että tällainen rikos on tapahtunut. Kyse on aina rahasta. Ja toinen kysymys liittyy ilmiantajien suojeluun. Se on asia, josta pitää keskustella. Se on sitten toinen asia, jossa pitää tarkkaan miettiä, miten toimitaan, mutta se on tietysti sitten lainsäädännöllinen kysymys. Kiitoksia. Sitten Michelle, Jetsäkin puolesta. Oui, euh, monsieur le président. Tout d'abord, euh, monsieur de Coster. Puheenjohtaja, herra Koster, aika on vähän ennen kuin pa- Panama-paperit paljastuivat. Oliko teillä tiedossa tietoa tekijöistä, jotka auttavat Panama-papereiden ennakoimista? Ja aloitettiinko tutkintoja jo ennen nämä papereita? Tässä ensimmäinen kysymys. Kiitos, että olette matkaas vastanneet selkeästi etukäteen johonkin mahdollisiin kysymyksiin. Ja mitä olemme oppineet Europolista? Euroopalle ei vaikuttanut kauhean iloiselta, miten nämä yksiköt ovat yhteistyössä Herpolin kanssa ja herra Klaas. Jaan tämän teidän tuomitsevan näkökannan, mutta en ole yhtään hapaa, minä olen optimisti. Minulla on mahdollisuus puhua näistä avustajista, kutsutte, he eivät ole riittävästi tähtäimessä. Tulee välitä siltä, että he välttävät tutkinnan ja tuominnan, ja se on shokeraavaa. Ja haluaisin kuulla teidän näkemyksenne, mikä on paras keino puuttua tähän kysymykseen, koska ilman avustavia henkilöitä tämä ei ole mahdollista. Ja haluaisin, että keskittyisimme juuri siihen. Ihan ja zwei minuuttia. Kiitoksia, että puhuitte nyt kaksi minuuttia. Kukaan ei ole pitänyt puheesta kiinni, eli toivon, että pidätte niistä myöhemmin kiinni. Kuka haluaa vastata ensin? Dekoster. Niin, vastaan nyt luvuilla tähän ensimmäiseen kysymykseen. Tammikuussa 2014 Panama-raportti liittyen rahanpesuun, terrorismin rahoitukseen. Sitten Panaman tutkimusyksikkö. Siellä ei ollut hyvä tilanne. Se ei saanut tietoja todellisista edunsaajista. Sillä on rajallisesti resursseja ja sitten ei tehdä mitään. Lokakuussa 2014 Belgia ottaa tässä esiin sen, että tässä on ongelmia, voimme tehdä jotain, meidän täytyy tehdä jotain, koska yhteistyötä ei ole tammikuu 2016. No sitten asiat hoidetaan. Helmikuussa 2016 Panama tekee yhteistyötä. Huhtikuussa 2016, no niin sitten toimittajat julkistavat näitä tietoja. Eli tässä on edetetty kronologisesti. Eli Europol ja nämä rahoitustutkimusyksiköt. Tämä on vanha, hyvin vanha ongelma koska vuosikausia tätä on torjuttu. Koska oma yksikköni on hallinnollinen rakenne Luxemburgissa, on oikeudellinen rakenne, muualla poliisit toimivat. Euroopan liittyy poliisitoimintaan, eli jos nyt täytyy vielä vastustaa näitä malleja, koska minä olen hallintoviranomainen, he ovat poliisiviranomaisia, niin se on mielestäni aika naurettavaa. Belgia tekee yhteistyötä Europolin kanssa ja varmaan muutkin pystyvät Herr Montagnier. Kiitos sitten Montagnier ja Kles. Äh, Michel Kles. Euh, oui, en, réponse... Euh, euh. Herra Michelille vastauksena nämä avustavat henkilöt. Ajatellaan elokuva The Family, eli samoin nimistä elokuva, joka kun Tom Cruise ottaa yhteyttä FBI sanoo, että mafian vastainen taistelu lähtee aina heidän asianajastaan. Nähän se on, mutta täytyy olla prähtävänä. Mennään. kun olette näissä kokouksissa ihmiset tekemät ehdotuksia. On aika joukka. Soreks esimerkiksi Geneven ja Moskovan välillä oleva organisaatio. Se mahdollistaa näitä ah. papereita Grand Palaissa oli tällainen Pricewaterhousen ja Mercedesen ja Figaron äh, Credit Suissein mainostama kokous, josta nämä erityistä myyjät olivat. Eh, mitä nämä ilmaiset ilmiantajat? Saksalaiset ostavat liitteistään sitä tietoja jos pystyttiin näiden Anstaltien tietoja, mutta juridisesti ongelma on tämä korruptiota. Kiitos sitten kansanpuolesta Niidemaja. Thank you very much. Uh... Kiitoksia. Mitä nyt on kuultu Panama-papereista, niin se liittyy aika pitkälti menneisyyteen – nyt sitten lainsäädäntö on pitkälti uudistettu, eli kuinka pitkälti nämä muutokset ovat parantaneet tilannetta. Siis puhun rahanpesun torjunnasta ja muista laeista. Ja sitten tulevaisuudessa mehän olemme taas muuttamassa direktiiviä ja meillä on OECDn normit liittyen tietojen vaihtoon ja sitä pannaan täytäntöön ensi vuodesta alkaen. Eli Vähentääkö tämä ongelmaa vai onko siitä enemmänkin apua? Kiitoksia. Ja sitten Montoyer saa vielä puheenvuoron. Montoyer, olkaa hyvä. Verstanden? Niin, ymmärsittekö? D'accord. Alors... Selvä. Eli pankkivalvonnan toimivaltuudet Tämä liittyy näihin kahteen edeltävään kysymykseen. Eli tavoitteenamme on varmistaa, että rahoitusmaailman edustajat havaitsevat näiden ihmisten henkilöllisyyden. Ja jos ei tiedetä kukaan todellinen edunsaaja tai omistaja, tai jos heillä on epäilyksiä jostain transaktiosta, niin sitten he tekevät siitä ilmoituksen rahoitustutkintayksikköön. Aina kun parannetaan direktiivejä, nyt on tämä neljäs direktiivi tulossa, niin sillä tavalla voidaan vahvistaa tätä valvontaa ja tätä kautta voidaan parantaa järjestelmän toimintaa. Siitä huolimatta aina kun lainsäädäntö mahdollistaa sen, että voidaan muuttaa tai kätkeä tiettyjä asioita, niin silloin aina on heikkouksia järjestelmässä jäljellä nyt kun meillä on kokemusta, niin meidän täytyy pyrkiä siihen, että muutetaan lakia ja käytänteitä. Rahoitusvalvontaa pitää uudistaa esimerkiksi rahan pesun torjunnassa. Ei ole mitään yhtä tapaa toimia näissä asioissa. Uskon, että näitä ilmiöitä voidaan vähentää, mutta että niistä päästäisiin kokonaan eroon, niin sitä en oikein uskon. Kiitoksia. Kuka vielä haluaa täydentää? Les? Lainsäädäntö arsenaali maiden vahvistamiseksi. Belgia ei odottanut neljättä direktiiviä ottaakseen tämän due diligence-periaatteen käyttöön. Eli taloudellisten to- toimijoiden ja varsinaisten omistajien selvittäminen. Se, se oli, mutta jos Belgiassa äh, äh, tilintarkastajat he tekisivät valvontaa ja minä tein jatkuvasti äh, asianotoimistossa tarkistuksia, niin paperit ei koskaan löydy, vaikka olisi kysymys isostikin asianajotoimistosta. Kysymys on oikeudellisista resursseista – kollegoista muilla samat on tuntemus. Meillä on hyvät lait, mutta meiltä todella puuttuu keinot käyttää niitä sekä poliisiresurssia sekä tutkintatoimareiden resurssit. Tämä on aito katastrofi. Ja, schön, Herr Maulin. Malin. Die Gesetzesänderung. Niin meidän täytyy muuttaa lakeja oikeaan suuntaan. Mutta mehän voimme tutkia ainoastaan menneisyytemme, nykyisyyttä tai tulevaisuutta. Se nyt on liittyy tähän. Eli en tiedä, millaisia vaikutuksia tällä tulee olemaan, mutta lainsäädännöstä voisin sanoa sen verran, että siellä on pari asiaa, jotka ovat minulle tärkeitä Euroopan tasolla. Ensinnäkin mielestäni meidän täytyy Euroopassa saada aikaan yhteisiä määritelmiä veronkierrosta, ja sen jälkeen meidän täytyy harmonisoida rikosoikeudellisia säädöksiä ja tällöin esimerkiksi nämä kahdenväliset sopimukset, jotka ovat joka kerta erilaisia, niin niitä voitaisiin huomattavasti yksinkertaistaa. Ja meidän pitäisi ottaa normiksi kaikissa Euroopan maissa se, että veronkierto liittyy rahanpesuun. Näin ei kaikissa maissa tällä hetkellä ole. Ja myöskin täytyy todeta, että oman rahan pesu on rikos, ja meidän pitää pystyä paremmin takavarikoimaan omaisuuseriä, jotka on hankittu laittomasti. Nämä ovat asioita, jotka Euroopan tasolla pystyttäisiin hoitamaan. Ja. Kiitoksia. Panemme merkille nämä suosituksen sitten Vaje sosiaalidemokraateista. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Sekä Kosterille kysymys. Täällä todettiin, että asioiden edesauttavat aina summien takana ja että tarvitaan enemmän valvontaa ja tietoa rahoitusvalvonnasta. Te kentällä toimijana, onko teillä vaikutelma siitä, että eri ammattien välillä on eroja ja millä tavalla lainsäädäntöä voidaan muokata? Kovin ilahtuneena nimittäin kuulun äh, tammikuussa sitä, että, että asia oli jo silloin käsitelty. Ja toiseksi sitten kuuntelen teidän näkemystänne, mutta haluaisin tietää teiltä, millä tavalla yhteistyö tapahtuu eri jäsenvaltioiden ja teidän välillänne ja meidän eurooppalaisten toimielimemme välillä, onpa sitten kysymys Eurofiskista, Eurojustista tai Europolista. Ja sitten hieman laajempi kysymys. Tehän tiedätte, että eurooppalainen lainsäädäntö, rahanpesuvastainen lainsäädäntö vahvistuu entisestään ja nämä uudet muutokset, mitä säännöksiä voitaisiin vielä ottaa käyttöön, jotta voitaisiin auttaa teitä teidän työssänne? Kiitos, Kuka haluaisi ensimmäisenä vastata? De Costa. Merci, monsieur le président. Je vais de répondre. Kiitos. Ihan nopeasti. Pari lukua verpetoksista. ja kysyttiin, minkälaista yhteistyötä muiden maiden tai viranomaisten kanssa on ollut. Olen lähtenyt kahdeksan veropetos juttua muualle. Jatkaatko se Belgia? Kysymys oli Ranskaan valtiovarainministeriön huojamisesta. Kolme Hollanti, yksi Madagaskari, yksi Singaporeen. Ja vastineeksi samana vuonna belgialaiset ulkomailla, jota jotka olivat velkaa Belgian viranomaiselle. Ja sitten saimme yhden jutun Luxemburgista ja sitten taas sen Hongkongista. Tämän verran, klap, tämän verran klappia tässä on. Veropetoksissa esimerkiksi oli niinkään yhteistyössä vaan puhua kollegoiden kanssa, kun lähdetään esimerkiksi onpa kyse myöskin rahanpesosta tai valtavarmasteriä huijaamisesta. He tarttuvat näihin innokkaasti. Toisaalta, mutta toisaalta belgialaiset huijarit Ranskassa eivät kiinnosta heitä. Kysymys on prioriteeteista ja meidän pitäisi ehkä määrittää prioriteetit toisin. Ja toinen esimerkki, minä olen aloittanut yhteistyötä Luxemburgin solun kanssa. Tämä on joka kannattaa mainita – Mä on väärää petosta. Pikku 100 miljoonaa lähettää Luxemburgin yritys, joka meni konkurssin 10 vuotta sitten. Paljon ihmisiä jää työttömäksi maantielle. Ja sitten tämä on jo vähän niin kuin unohdettu. Belgia, minä olen tehnyt, tehnyt vähän veropetoksia, minä haluan sieltä kunnian. Ja tässä on kuitenkin virheellinen pankkitili ja yrityksille työpetoksi. Ja tässä oli tällainen tupla väärinkäyttömekanismi Luxemburgilla mukaan. Herra Klaas. Alors, euh, pour être positif, euh, la... No ihana myönteisenä näkemyksenä, kun puhutaan yhteistyöstä, niin meillä on vain erinomainen väline, eli Just yhteistyössä Europolin kanssa yleissopimuksen allekirjoituksen jälkeen nämä yhteiset tutkimus joukot ovat äärimmäisen tärkeitä. Tämän jälkeen ei enää täytyy käydä tällaisia kansainvälisen tutkimusjoukkojen monimutkaista menettelyä läpi, vaan voimme suoraan siirtyä tutkimaan asiaa. Yhdeltä toista voidaan pyytää kotietsintää Varsovassa ja se tehdään sitten muutaman tunnin kuluttua. Tämä on äärimmäisen tehokasta. Europolissa kansainvälisessä yhteistyössä käytetään sitten tulkkausta ja suhteessa muihin maissa, Marokkoon ja muiden kanssa tehtävään yhteistyöhön nämä kulut myöskin maksetaan. Eli kansainvälisessä yhteistyössä keskinäisessä avunannossa on yksi maa, joka ei koskaan vastaa näihin kyselyihin, se on maa, joka pian eroaa koko Euroopan unionista. Ja Tästä syystä Muuten meillä on aivan erinomaista yhteistyötä, kuten vaikkapa Moskovan kanssa ja muiden kanssa. Se on ylipäätään koko tämän tutkimuksen idea. Ja, Sitten ECRstä Lukka. Kysymys Naulinille. Te puhuitte näiden pankkien ja rahoituslaitosten toiminnan merkityksestä. Ja sitten puhuitte siitä, että ne antavat neuvoja näille varsinaisille omistajille. Eli mitä voimme tehdä, jotta me ainoastaan ota kiinni näitä pikkukaloja, vaan myöskin näitä suurempia ponkaleita. Ja kirjallisissa vastauksissa totesitte, että 95 prosenttia liittyy Luxemburgiin, jotka ovat saksalaisten pankkien tytäryhtiöitä. Eli kyse on pankkien korkeammasta tasosta, joka pitää ottaa mukaan. Eli kysyisin, miten pitkälle tämä rikosoikeudellinen toiminta ulottuu, kun ajatellaan henkilöitä, jotka toimivat saksalaisissa pankeissa johtotehtävissä. Ja kysyisin vielä, millainen aikataulupaine teillä on, koska nämä rikokset voivat vanheta. Eli te puhutte vuodesta 2003-2005. Ja kysyisin, miten sitten tämä vanhentuminen. Onko vaarana, että rikosoikeudellisia tuomioita ei enää voida langettaa, koska nämä rikokset ovat joko Saksassa tai Luxemburgissa vanhentuneet? Kiitoksia, sieltä olkaa hyvä. Niin tietysti meidän täytyy katsoa, ketkä ovat pankkeissa antaneet näitä sijoitusneuvoja asiakkaille. Ja sitten joku, joka antaa yksityishenkilöille sijoitusneuvoja täytyy saada selville ja katsomme sitten, millainen hierarkia näissä rakenteissa on. Mutta meidän täytyy sitten löytää konkreettisia jälkeä konkreettisista teoista ja se on jo hankalampaa. Eli saksalaisilla pankeilla ei ole tytäryhtiöitä vain Luxemburgissa. Nehän ovat ihan periaatteessa tavallisia tytäryhtiöitä jotka hoitavat sitten asiakastoimintaa niin kuin missä tahansa muualla. Ja periaatteessa tietomme keskittyivät Luxemburgiin. Ei kyse ollut niin, että pankit siellä olisivat toimineet nimenomaan näihin tarkoituksiin. Nehän ovat siellä aina toimineet. Ja meidän täytyy katsoa sitten näitä vastuukysymyksiä. Kyse vain niistä, jotka toimivat Luxemburgissa vaan myöskin Saksassa. Ja jos näitä luonnollisia henkilöitä ei havaita, niin sitten teen niin kuin olemme aina tehneet. Eli kun meillä ei ole sellaista lainsäädäntöä, niin sitten rangaistukset langetetaan juristeille. Nyt kun katsotaan, miten rahoituslaitokset ovat toimineet, niin tiedämme, että siellä on annettu apua veronkiertoon, joskus hyvinkin vakaviin tapauksiin liittyen. Ja meillä on kymmenen vuoden vanhentumissääntö ja meillä on nyt hiukan pyytänyt lisäaikaa, joten tällä hetkellä vanhentuminen ei ole ongelma. Kiitos ja sitten Papagatsundaalista. Kiitoksia puheenjohtaja. Panemme merkille nämä erittäin mielenkiintoiset puheenvuorot ja vihjenne. Te puhuitte Al-Gafista. Hänet oli kutsuttu tänne toiseen osaan, mutta hän ei tullut. Muuta OECD ja YK ja muut ovat epäonnistuneet näissä toimissa. Ja sitten tässä on tämä luettelo neuvostosta. Siellä on puhuttu esimerkiksi yritysverotuksesta. Ei ole kovin helppoa sitten hyödyntää niitä veroparatiisiluetteloita näissä kysymyksissä. Sitten puhuitte välikäsistä ja te kysyitte siitä, millä tavalla ne voivat toimia paremmalla tavalla. Ja kun puhutaan toimintatavoista, niin se mitä nyt olemme kuulleet näistä vuodoista, niin haluaisin nyt kysyä, että katsotteko te, että rahanpesudirektiivissä tai ad hoc-säännöissä voitaisiin tehdä vähän niin kuin on tehty terrorismin osalta lento yhtiöiden osalta. Eli käytetään matemaattisia kaavoja, jotta voidaan nähdä, missä toimivat nämä välikädet yhä uudelleen. Eli juristit, jotka jatkuvasti auttavat näitä pankkeja. Eli voisitko auttaa meitä hiukan, koska meillä on poliittista tahtoa ja haluamme todellakin toimia hyvällä tavalla. Ja sitten nämä veroarmahdukset, ainakin Espanjassa näin on tehty, se johtaa sitten rankaisemattomuuteen, ja sen odotukseen. Ja toisaalta haluamme välttää virheitä. Te jo totesitte, että säännöt liikkuvat hyvään suuntaan, mutta meiltä puuttuu resursseja. Eli mitä tarvitsette, kertokaa meille. Kiitoksia, kuka haluaa ensimmäisenä vastata? Montsoyer. Ja, ja bitte in Belgien. Fangen wir mit. No, aloitetaan sitten Belgiasta. Sur la question de la régularisation fiscale. Pelkästään tunnetaan tämä juttu vero- ja matuusten äh, selkeyttämistä ja verotietojen oikeellistamista. Meillä on neljäs kierros. Ensimmäinen eivät antaa paljon mitään sitten siitä eteenpäin. Meillä on ollut tärkeämpi rooli, mutta se on aika monimutkainen. Se estää meitä, toisin kuin ajatellaan, että kysymys sitä, että me voisi tehdä yhtään mitään. Se juttu, joka mainitsin, jossa ää, pe, pe, tuollisella konkurssilla pestiin rahaa, ja tämä on toinen juttu, joka sitä tämä toimii. Ihmiset voivat ihan hyvin korjata veroilmoituksia, mutta meidän täytyy saada toimia tietyissä tapauksissa ja veromuutosten korjaamisessa tai palauttamis, rahojen palauttamisessa ei saa estää rikollisuuden vastaisia toimia. Mutta tässä on takaisin perittävää rahaa ja se voi olla myönteistä. Kuka haluaa vielä täydentää? Die Berat. Niin puhuisin vielä näistä neuvonantajista. Siinä nyt ei voida kauheasti tehdä, koska se mitä neuvonantajat tekevät, niin on vaikea todistaa sitä. Mutta se, mitä voidaan tehdä, on se, että rakennamme tiettyjä ilmoitusvelvollisuuksia. Esimerkiksi voisi olla taloustarkastajia, jotka tarkistavat suuria konserneja. Ja siellä täytyy ilmoittaa tietyistä tapauksista, jotta ylipäänsä niistä saadaan tietoa. Siitä olisi apua Ja muuten, kuten kollega juuri totesi, meidän täytyy miettiä lainsäädännöllisiä toimia, jotka voidaan panna täytäntöön. Ja täytäntöönpano maksaa aina paljon rahaa ja aikaa. Kiitoksia. Sitten seuraava kysymys. Eli Fa- Fabio Di... Ah. Ah, olkaa hyvä. Non, je vous disais juste, moi je suis... Sanon vaan, että minä en kykene arvioimaan tätä ö, toiminta. Tämä ei ole sellainen asia, joka kuuluu minun toimialaani. Vielä kerran haluaisin todeta sitä, että tuomioistuin voi tuomita muitakin kuin pankkeja toimijoina – mutta meidän tehtävänämme on varmistautua siitä, että pankki on tehnyt tehtävänsä ja se on esittänyt tämän epäilyn. Ja tämä on aivan spesifi asia ja vaikuttaa siltä, että jos ö, haluamme mennä eteenpäin niin Euroopan unionissa, meidän täytyy saada aikaiseksi tilanne, jossa sekä emäyhtiötä että tytäryhtiötä voidaan valvoa yksissä puitteissa. Ja tuleva direktiivi voisi mahdollistaa yhä edelleen tämän yhteistyön lisäämistä, joka olisi järjestelmällistä, jossa huomioidaan, että yhden ryhmän valvonta emäyhtiöllä on velvollisuus tavata muita valvojia ja tehdä yhteistyötä näiden kanssa. Tämä on äärettömän tärkeää, varsinkin kun puhutaan pankki- ja vakuutusalasta, jotka kuuluvat minun toimialaani. Masi. Kiitos, Fabio De Masi. Ja meine <clears throat> Fragen äh, Kysymykseni ovat Nollinille. Tutkijat joutuvat ottamaan huomioon myöskin lainsäädäntöä, mutta mehän olemme juuri uudistamassa rahanpesudirektiiviä. Ja mielestäni sielläkin on porsanreikiä, eli edenkin voi olla lumejohtajia, joita sitten tutkitaan eikä varsinaisia edunsaajia. Eli voitteko perustella, miksi yrittäjä ei pystyisi tutkimaan henkilöä, joka on todellisesti näistä taloustoimista vastuussa? Onko tämä oikeutettu porsaanreikä tai mitä mieltä olette tästä? Ja sitten myöskin tätä säädöstöä, joka liittyy postilaatikkofirmoihin EUn ulkopuolella. No, tämä ei koske nyt ehkä mobiilimarkkinoita, mutta miten, mitä mieltä olette tästä ja mm, onko teillä pelkoja sen suhteen? Ich befürchte <laughs> durchaus. Niin, minä pelkään aina, kun ajatellaan vastapuolen luovuutta näiden porsanreikien hyödyntämisen suhteen. Eli jokainen yritys tietää, kuka viime kädessä on todellinen edunsaaja. Tällä tavalla nyt ei paranneta maailmaa. Me voimme vähän supistaa tätä liikkumavaraa, vähän niin kuin jalkapallossakin voidaan supistaa että liikumavaraa, mutta se ei estä sitä, etteikö vastustaja tekisi maalia. Eli meillä täytyy olla sääntöjä, jotka tuovat nämä toimijat sellaiseen tilanteeseen, että ne pystyvät mahdollisimman kestävällä tavalla nimeämään nämä varsinaiset edunsaajat. Kiitoksia. Tässä oli kysymys vain hänelle. Sitten Eva Jolie vihreistä. Ihan lyhyesti. Merci. Kiitos puheenjohtaja. Aluksi haluaisin sanoa, että Panama Papers ja valtavat somat, joita pyöritetään veroparatiisissa ja BIS, kansainvälisen selvityspankin tietojen mukaan, voimme tietää, että valvontakeinot eivät estä tätä ja tutkijat eivät on, on niissä saman langettavia tuomioita. Meillä on kyse, haluan kysyä herralle Montanierille. Voisiko selittää, mitä hyötyä on sitä, että on sekä pankkien valvontaviran omainen ja saman aikaan pank- riskien suhteen ja, ja rahanpesun suhteen myöskin. Eli tämä työkenttä on ihan valtava. Ja sen tietää, minkälaisia sanktioita hän ajattelee Generalille ja BNPlle. Näistä lukuisista offshore-yhtiöistä, joita se on ollut Fonsecan kautta, tietää, että, että nämä yritykset ovat 99 9 prosenttisesti rikollisia. Meillä on erityisesti amerikkalaisia herran Levinin tutkimuksia, jotka ostavat tämän. Patrick Mont... Kiitos. Montroni, olkaa hyvä. Kysymys oli teille. Hello. L'avantage de cumul... Eli etu siinä, että saman katon alle kerätään se tieto, joka rahoitusvalvonnasta syntyy, ja katsotaan sitä, että noudatetaanko Ranskan kansallisia säännöksiä, jotka koskevat rahanpesua, niin ajatuksena on se, että voidaan todeta, että meillä pitää olla kapasiteettia ymmärtää rakenteellisesti toimintaa, sitä millä tavalla toiminta on järjestetty. Ja tietysti on totta, että toiminta on aivan valtava, onpa kysymys sitten äh, etukäteistoiminnasta, äh, äh, rahapesutorjunnassa. Ja me emme voi mitenkään jatkuvasti valvoa kaikkia toimipisteitä paikan päällä joka vuosi. Kun kysymys on sitten näistä offshore toimipisteiden luomisesta ulko, Euroopan unionin ulkopuolella eivät sinänsä ole kiellettyjä, mutta meidän täytyy saada tietää, että ovatko varat siirtyneet Ranskaan Ranskan lainsäädännön vastaisella tavalla vai onko pääkonttorista käsin järjestetty tytäryhtiöissä sellaista toimintaa, joka ei vastaa kansainvälistä lainsäädäntöä tai paikallista lainsäädäntöä. Tämä on erittäin vaikea todistettavaksi. Mehän emme ole mikään oikeudellinen viranomainen. Ja monissa moniin maihin me emme edes kykene menemään paikan päälle, koska emme saa aikaiseksi sopimusta, jonka avulla voitaisiin mennä tarkistamaan, mitä tytäryhtiössä tapahtuu. on vaikeampi katsomaan, minkä näköisiä asiakkaita kyseisellä yrityksellä on. Voimme nähdä vain tietoja tietoja liittyen asiakkaisiin, mutta paikalle päälle ei voida mennä, koska se menee pelkäksi matkailuksi. Eli ainoa tapa, millä tavalla sen sanktioita on, että se pohjautuu rikkomuksiin, jotka kohdistuvat Ranskan lainsäädäntöön tai sitten tällaisen ryhmävalvonnan puutteeseen – tässä tapauksessa meidän täytyy myöskin kerätä todisteita, mutta usein nekin jäävät puuttumaan, koska emme voi mennä paikan päälle. Täällä on kaksi puhujaa vielä. Ramona Tomp ja Annelise Dodds. Ja sitten 20 sekuntia vastausaika. Romana, olkaa hyvä. Romana. And very concrete question for all three. Eli ihan konkreettinen kysymys. Mitä mieltä olette tämänhetkisestä määritelmästä, joka liittyy poliittisesti altistuneeseen henkilöön, kuten on kirjattu rahanpesudirektiiviin? Onko se liian kapea tai liian laaja vai onko se ihan sopiva? Kiitos. Hyvä kysymys. Kuka aloittaa? I don't think that we need to add something to... En näe, että meidän pitäisi tähän määritelmään jotain lisätä, mutta se mitä tällä hetkellä puuttuu on suuri tietokanta, jossa, joka sisältää kaikki mahdolliset nimet, kun kysymys on esimerkiksi poliittisesti suuntautuneesta henkilöstä minun maassa, niin se on helppo tehdä omassa maassa, mutta sitten kun raja ylitetään, niin ongelmia syntyy. Ja tässä kohdin Euroopan komission täytyy todellakin ryhtyä aloitteeseen, jotta se voisi selventää tai ainakin tarjota meille selkeän välinen, jonka avulla tämä asia hoidetaan. No, okei. Okay. Naulin? Naulin, ei. Montagnier, onko teillä vielä jotain? Très large pour... Määritelmä on erittäin laaja. Tarkistaminen on vaikeaa, koska meillä ei ole viittä pohjaa, meidän täytyy tarkastella kriteereitä, kun teemme tutkimuksia paikan päällä. Ovatko nämä rahoituslaitokset pyrkineet selittämään, selvittämään ihmistä, jotka kuuluvat tämän määritelmän alle, määritelmän laajentuna lainsäätäjälle on varmaan hankalaa myöskin löytää tehokkaita keinoja ja kunnioittaa yksityiselämää raskastaan myöskin tästä perheestä. Ja tämä, se määrittely on, se on hyvin laaja. Kiitos tänään Lisa Dodds. Kiitoksia kovasti. Valitan, että en ole täällä aiemmin paikalla. Katselin tätä yläkerrassa pikkuvauvani kanssa, joka on myöskin huolissaan näistä asioista, mutta halusin kysyä asioista liittyvät eurooppalaisen koordinaattori Jotkut teistä ehdottivat, että meillä täytyisi olla eurooppalainen rahanpesuselvityskeskus, jotta saisimme aikaiseksi yhteisen selvitysjoukkueen. Jotkut ovat sanoneet, että meidän täytyy ottaa tämä esille myös toisten jäsenvaltioiden kanssa, mutta minä haluaisin nimenomaan tietää, että tarvitaan, tarvitseeko meidän tehdä enemmän, että saisimme aikaiseksi eurooppalaisen yhteisen arkkitehtuurin tietojenvaihteen ensinnäkin näistä epäilyistä, transaktioista, mutta sitten myös omistajuudesta. Onko tämä riittävää? Entä trustien sisällyttäminen siihen? Onko se, riittä, onko se riittävä? Tämä täytyy kyllä olla yleiseurooppalainen sen sijaan, että se olisi maakohtainen, niin kuin se tällä hetkellä on. Kiitoksia. Kiitos, kuka haluaa aloittaa. Kosta. Uh, very shortly. I... Ihan lyhyesti. Tämä EUF ehkä on yksi mielenkiintoinen vaihtoehto, kun halutaan kehitellä yhteistä analyysiä. Tämä nyt on tarpeen tällä hetkellä. Aina kuin Eurojustissa. Siellä vain ihmiset kokoontuvat keskustelemaan ja miettivät strategiaa. Tämä koskee näitä muita yksiköitä. Ei nyt tarvita mitään Olafin kaltaista mitään niin suurta, mutta jotain pitää luoda. Yksi esimerkki. Kesäkuussa Ranskan kanssa päätettiin, kun otettiin huomioon tilanne, niin että meidän täytyy tehdä yhteistyötä, jos terrorismialalla tapahtuu jotain. Eli meidän pitää olla valppaina ympäri vuorokauden joka päivä. Mitään ei tapahtunut. Ranska otti esille tämän kysymyksen Egmontin kanssa, mutta vastausta ei ole vielä saatu. Ja me ajattelimme etukäteen tehdä jotain, jotta välittömästi pystyisimme vastaamaan pyyntöihin, mutta kaikki tapahtui vasta sen jälkeen, mutta olemme kuitenkin valmiina ja jotain täytyy kehittää. En tiedä, voiko parlamentti tässä voittaa, mutta kun ihmisten mielet pitää saada muutettua, mutta siitä nyt on kyse. Kiitos sitten Montoyer. Ranskan näkökulmasta sanoo vielä jotain. No, no pas particulièrement. Eipä erityisesti. Merci, dann haben wir noch die 20... Selvä. Ja sitten Gomesin 20 sekunnin kysymys vielä. Claes, vous avez parlé d'erreur. Hyvä Hyvällisyyttä. Puhuitte näistä ongelmista, joita on syntynyt, ja sitten Angolasta. Ja miksi tällainen virhe esimerkiksi syntyy? Johtuuko se neljännestä öö, rahanpesun direktiivistä, joka mahdollistaa sen, että voidaan kohdistaa toimintaa omistajan sen sijaan, että kysymyksessä olisi todellinen omistaja. Erityisesti tämä veroparaatiseen lista on erittäin tärkeä. Ja sitten tämä verotoimintaryhmä on lisännyt näitä listoja vuosien myötä. Siitä vastataan ihmisiä. Näytäpä esimerkki. Monaco esimerkiksi positiivistalta, mutta tämä artikla 1 siitä, että täytyy olla asiakas ja, ja vesi ja sähkölaskut ää, ovat todellisesti tasoa siellä, siellä sitä talomiehet tekevät laskua, koska kyllä siinä lampojen syöttämisessä menee sitä aikaa. Yes. Minä haluaisin lisätä tähän jotain. Taso yksi valtiota etsin turhaan, ehkä Euroopan parlamentti voisi tehdä jotain. Miksi Delawaren osavaltio ei ole tässä mukana? Miksi sitä ole tässä? Parce que le Delaware a hacké Mossack Fonseca. Ja, weil... Äh, niin. Tämä on yksi aukko, jota mekään emme ole oikein ymmärtäneet mutta varmaankin amerikkalaiset toimivat vielä täydellisemmin kuin panamalaiset. Mutta yritämme saada tämän selville. Kiitoksia paneelin jäsenille. Saimme mielenkiintoisia tietoja, joita meidän täytyy käsitellä. Kiitoksia kollegoiden kurinalaisuudesta tässä toisessa osiossa. Ja keskiviikkona kello 11 professori Josef Stiglitz on täällä. Hän voitti Nobelin, talouden Nobelin palkinnon. Tämä liittyy juuri tähän Panaman papereihin. Ja hän on paikalla puolitoista tuntia ja toivottavasti mahdollisimman monet pääsevät paikalle. Ja sitten 7. joulukuuta Moskovici ja Maltan ja Slovakian puheenjohtajakausien edustajat ovat paikalla. Siellä käsitellään menettäjä tulevia verokysymyksiä. Ja sen jälkeen sitten ensi vuonna jatkamme tutkimuksiamme. Kiitoksia. Kokous päättyy. Kiitos tulkeille ja kaikille hauskaa illan jatkoa